Okay. Good morning to everybody. Niin, hyvää huomenta kaikille. Aloitamme valiokunnan kokouksen. Ensimmäisenä kohtana esityslistan hyväksyminen. Onko mitään muutospyyntöjä? Ei ole. Esityslista on näin ollen hyväksytty. Toinen kohta koskee puheenjohtajan ilmoituksia. Kuten voitte arvata, tämä kokous lähetetään suoratoistona internettiin, joten yrittäkääpä muistaa, että yleisö siellä teitä tarkkailee. Toisekseen teillä on tuolla luettelo kirjeenvaihdosta. Jos haluaisitte kopioon jostakin kirjeestä, niin pyytäkää sihteeristöltä. Sitten kauppa neuvotteluista. Ensinnäkin TISA, palvelukauppasoppimusneuvotteluista – Tarkoituksena oli saada lisää avoimuutta. 10. maaliskuuta Euroopan unionin neuvosto päätti julkaista neuvottelumandaatin Tisan osalta, näin olen se ei enää ole luottamuksellinen. Tämä on tärkeä askel kohti parempaa keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin saadaan myös järkiperäistettyä näitä kauppasopimusneuvotteluja. TISA-mandaatin julkistaminen tapahtui nyt viisi kuukautta sen jälkeen, kun neuvosto päätti julkaista TTIP-valtuudet. Tämä on hieman lyhyempi kuin meidän pyyntömme koskien TTIP-valtuuksien julkaisemista, mutta oli miten oli. Tämän pitäisi mielestäni toimia mallina kaikkien neuvottelujen varten ja todella vahvasti kehottaisin neuvostoa ja komissiota julkaisemaan kaikki valtuudet mahdollisimman nopeasti, niin että kaikki ovat tietoisia siitä, mistä neuvotteluja käydään. Toinen huomio koskee EU- ja Singaporen vapakauppasopimusta. Muistatte ehkä, että vanha komissio päätti viimeisenä päivänänsä viedä tuomioistuimeen tämän sekasopimuskysymyksen Singaporen sopimukseen perustuen. Uusi Komissio on nyt keskustellut paljon tästä vanhan komission päätöksestä. Uusi komissio kuitenkin 4. maaliskuuta käsitteli tämän päätöksen uudelleen ja pyysi lausuntoa tuomioistuimelta koskien sitä, millä kriteereillä sopimus on sekasopimus ja milloin se ei tätä ole. Vielä viimeinen puheenjohtajan ilmoitus koskee ympäristöhyödykesopimusta. Viides neuvottelukierros on meneillään tällä viikolla ja siellä keskitytään tuotteisiin, joilla tehdään ympäristöanalyysejä ja seurantaa, arviointa. 16. huhtikuuta komissio ja sen esittelee neuvottelujen tilanteen täällä meidän valiokunnassamme. Tämä oli nyt sitten kohta kaksi. Ja sitten menemme kohtaan kolme. Aiheena on keskustelu Japanin EU-suurlähettilään Katakamin kanssa – Tietenkin aiheena on tässä EUn ja Japanin kauppasuhteet. Meillä on ollut usein kertaan mahdollisuuksia keskustella tilanteen edistymisestä. Ja olen oikein iloinen siitä, että lähettiläs Katakaami on täällä keskuudessamme. Vaikutelmani on se, että Japanin Pääministeri AB on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet niin, että vapaa vapaakauppasopimusneuvottelut saataisiin tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi. Vielä viimeiset kuukaudet siis käsillä ja näin ollen meidän on oltava tietoisia neuvotteluiden konkreettisista tilanteista. Muistatte varmaankin että yhdeksän neuvottelukierrosta on jo käyty sen jälkeen, kun neuvottelut aloitettiin huhtikuussa 2013. Olemme tällä neuvotelleet ja, ja keskustelleet ja seuranneet tilanteen edistymistä. Tällä hetkellä neuvottelut vaikuttavat olevan hyvin raiteillaan ja voi olla, että, että saamme hyvät tulokset siitä. Suoraan sanottuna saa nähdä, onnistuuko tämä tämän vuoden loppuun mennessä. Minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että kauppaneuvottelut eh, ehkä, ei ehkä nopeus ei riitä, mutta yritetäänpä Toivotan lähettilään tervetulleeksi ja annan hänelle puheenvuoron välittömästi. Olkaa hyvä, suurlähettiläs. Thank you very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kunnianarvoiset Euroopan parlamentin jäsenet, tämä on ensimmäinen esiintymiseni täällä ja ymmärtääkseni vain tehdä jonkunlaisen selittävän avajaspuheenvuoron ja sen jälkeen olen vapaa vastaamaan kysymyksiinne. Puheenjohtaja, arvoisat kansainvälisen kaupan valikunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia tänään puhua teille Intavaliokunnalle Japanin ja EUn kauppasuhteista ja EP:stä ja FDAsta. Ja tässä suhteessa minä kunnioitan mitä eniten EUn pyrkimyksiä lisätä kauppaa kolmansien maiden kanssa, Japanin mukaan lukien. Lyhyeksi tarkastelen yleisesti Japanin ja EUn suhteita. Japani ja EU ovat vuosikymmenen ajan jakaneet yhteiset arvot, demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio. Viime aikoina olemme nähneet, että suhteet ovat kasvaneet ja lähentyneet merkittävästi. Talouden kehitys on huomattavaa. EU on Japanin kolmanneksi suurin partneri Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen, ja EUlle Japani on seitsemänneksi suurin kauppakumppani. Kauppavolyymi EUn ja Japanin kesken on siinä seitsemän miljardia, biljoonaa jeniä. 50 miljardia euroa. Ja EUlla on ylijäämä vuodesta 2002. Olemme investoinnin alueella läheisempiä kumppaneita. EUn suora investointivolyymit Japaniin ovat suurimmat ö, kasautuneesti. Kaikkien Japanin ulkomaisten investointikumppaneiden kesken. Ja EUlla Japani on kolmeksi suurin Yhdysvaltojen ja Sveitsin jälkeen. 260 2600 japanilaista yritystä toimii Euroopassa, jolla on 5000 työpaikkaa. Robusti suhde vaatii myöskin lisääntyvää diplomaattista taloudellista suhdetta. Japan ovat olleet yhteistyötä sellaisissa asioissa kuten Ukraina ja lähi -Itä. Japani ja EU pyrkivät yhteiseen yhteistyöhön myöskin kehitysyhteistyö ja rahaturvaoperaatiossa, kuten Mali ja Nigeri, Japanin itsepuolustusvoimat ja EUn nopean toiminnan voimat ryhtyvät Aadenin merellä merirosvo, piraatismin merirosvo vastaisen toimintaan ja ensimmäistä kertaa EUlla ja Japanilla on kyberpolitiikan ja avaruuspolitiikan välillä vuoropuhelua näin viime vuodesta lähtien. Turvallisuusyhteistyön lisäksi Japani ja EU ovat vahvistaneet suhteita samalla alueella, kuten katastrofian ehkäisy, energiaturvallisuuspolitiikka, Ebola-vastainen taistelu ja niin poispäin. Otan huomioon, että suhteet Japanin ja EU välillä laajentuvat jatkuvasti. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on puitteiden luominen yhä läheisemmälle taloudelliselle kumppanuudelle. Tämä kumppanuus on tärkeä se epäneuvotta talouspolitiikkaa ja niin sanottua abenomiikkaa. Globaali säännön laatiminen ei ole edennyt toivottavalla vauhdilla, mutta, mutta Japanin EPA FDA ovat tärkeitä, ei ainoastaan kumppanussopimus ja vapaakauppasopimus ovat tärkeitä. Ja tällaisen sääntöjen laatiminen on tärkeää, kun maailman talouden kesku siirtyy lännestä Japaniin ja Aasiaan, on ihan tärkeämpää Japanille ja EUlle. Tämä yhteistyössä markkinatalouden periaatteen läheisempien suhteiden luomiseksi taloudellisen kumppanuuden ja tämä vapaakauppasopimuksen laatiminen on vetää taloudellista kehitystä eteenpäin. Siksi on tärkeää tarjota kohdentuntuvia hedelmiä yrityksille ja yhteiskunnille niin EU:ssa kuin Japanissa niin vanha kuin mahdollista ja niin sisällöksellistä kuin mahdollista tässä sisällössä. Annetaan rohkaiseva, että Pääministeri Abe ja Juncker huippukokouksessa viime marraskuussa jakoivat voimakkaan tahtoonsa päästä sopimukseen periaatteessa vuonna 2015 vapaakaupan alueella. Ja Jan, ää, tammikuussa Malmströmillä oli herra Kishidan Japanin, ja, Japanin ulkoministerin kanssa ja Miesavan teollisuusministerin kanssa – ne ovat samaa mieltä, että aikataulu on kunnianhimoinen, mutta toteutettava. Ja meidän täytyy kiihdyttää neuvotteluita. Uskon, että nämä ministeritason antavat hyvän alun 2005, vuodelle 2015, jolloin periaatteessa tarkoitussopimus saada aikaan. Viimeisellä Japanin EUn neuvottelukierroksella, niiden vapaakaupan tai kumppanuuteen, talousen kumppanuuteen Brysselissä. Ja se oli ensimmäinen tämän vuoden kierros. Meillä oli valtava delegaatio, noin sata virkailijaa Japanista, paljon asiantuntijatyötä eri sektoreilta. Minulla on kerrottu, että jollakin sektoreilla kummankin osapuolten kantojen erot ovat selkeentyneet. Tämä on ihan luonnollista että tällaisia eroja on neuvotteluissa. Tämä on myönteinen merkki. Tämä osoittaa, että olemme aidossa neuvotteluvaiheessa, jolloin meillä on paljon sisällyksikämpiä keskusteluita ja aikataulustavoitteita. Ihmisellä neuvottelukierroksella molemmat osapuolet keskustelevat monista sektoreista, hyödyke- ja palvelukaupan markkinoille pääsy, investoinnit, sen hankinnat, pari mainitakseni. Kummankin osapuolen neuvottelijat ovat saavuttaneet hyviä tuloksia identifioimalla enemmän asioita, joita pitää ratkaista, että saataisiin korkeatason sopimus tietoisena eri kannoista. Per- se, että tavoitteena on periaatteessa sopimus tänä vuonna. Meidän pitäisi jatkaa korkeatason neuvotteluita kerran kahdessa kuukaudessa ja ennakoivia kontakteja ja muita tapaamisia, milloin välttämätöntä. Olisi mielestä aivan hurjapäistä kertoa neuvotteluiden yksityiskohdista. Voin kuitenkin mainita jotakin Ei tariffitoimet kaikki asiat, joista sovittiin, on toteutettu Sen, silloin, kun neuvottelutten aloitettiin ja arvioimme neuvottelutten aluetta. Olemme myös edistyneet useampia asioita, joiden tapana odottaa neuvottelutten loppuun saattamista. Tämän täytäntöpanon puolella kaksi kolmasosaa NTM-tiekartalla on sellaiset, että niihin on tartuttu. Ja jatkamme työtä loppujen asioiden kanssa. Japanin hallitus on jatkuvasti hyväksynyt YK on Euroopan talouskomitean asetuksia Japani ja EU ovat olleet yhteistyössä ottamalla johdon neuvottelussa niin i 2 svt eli kansainväliseen ajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelmä, jossa pyritään harmonisoimaan ajoneuvojen hyväksyntää laajapohjaisesti niin, että se ei ole vain laite- tai konepohjasta. Eli pyrimme tähän koko ajoneuvo lähestymistapaan. Ja sitten lyhyesti rautateiden hankinnat. Ne Japanin suurimmat täysin yksityiset juna-alan toimijat ovat jo tehneet hankintoja kaikkialta maailmassa. EUn huolenaiheet vapaakauppan neuvotteluissa tähtävät siihen, että ovat vahvistaneet, että niiden hankinnat tulevat tapahtumaan seurattavuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaan. Ja että hankintainformaatio julkista verkkosivuilla. Pyrkimys käyttää Euroopan korkeata teknologiaa johti seminaariin viime marraskuussa. IRI tavaratoimittajapäivät, päivät, niitä on ollut Düsseldorfissa, Lillessä, Ranskassa ja Milanissa, Ranskassa. Ja siellä ja Jari selitti, että siellä periaatteet ovat seurattavuus ja syrjimättömyys ja se selitti sen tulevaan hankintasuunnitelmaan eurooppalaisille toimittajille. Japanin ja Euroopan vapaakauppa talouskumppanuusneuvotteluiden pohjalta sekä Japanin että EUn rautatieteollisuus on aloittanut dialogin. Meillä on ollut kaksi dialogisessiota. Ja kummassakin dialogissa oli sata sidosryhmää rautateiltä, teollisuudesta ja hallituksesta kummaltakin puolelta. Tämä vuoropuhelu on merkittävä mahdollisuus niille syventää heidän, niiden keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Ja se lisää vaihtoa teollisuuden kesken. On että kummaltakin puolta ovat kovasti arvostaneet tätä. Ja se saattaa, että Japanin hallitus tukee tätä vuoropuhelua. mitä MTM ja rautateiden hankintaan tulee. Japani on tarttunut EUn huolenaiheen ja ryhtynyt toimiin ennen kuin vapaakauppasopimus tai taloudellinen kumppanuus neuvottelut ovat päättyneet. Meillä on eri sektoreita pelissä, joten hyötyjä ei toteudu nähdä ennen kuin sopimus astuu voimaan, sitä täytäntöönpannaan. pannaan. Sekä EU että Japani täytyy ratkaista haastavia kysymyksiä, että saadaan tämä tärkeä sopimus molempien osapuolten välillä aikaa. EPN tai vapakauppasopimuksen pitäisi luoda suurinta onnea suurimmalle määrälle ihmisiä, eikä vain tietyille sidosryhmille tai teollisuuden aloille pitäisi ajatella vapaakauppasopimuksen tai tällaisen kumppanuuden laajoja hyötyjä Japanille ja EUlle. Äänet Euroopassa, kansalaisyhteisö, yritysmaailma, hallitukset, ne kuullaan tehokkaita Euroopan parlamentin kautta. Japani on erittäin kiitollinen siitä. Toimet jatkuvat ja että Euroopan parlamentti osoittaa kiinnostusta. Olen vakuuttunut, että Japani ja EU pistävät isomman pyörän päälle, niin että vapaakauppa tai taloudellinen saadaan vauhdikkaasti sovittua ja voimme käsikädessä työskennellä tähän toivotukseen. Kiitän teitä kovasti. Thanks a lot, uh, ambassador. Uh, Kiitoksia, kiitoksia hyvä lähettiläs todella haluamme tehdä työtä käsikädessä niin, että saadaan aikaan hyvä sopimus. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle ja varjoesittelijöille. Pedro, ole hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin todeta, että haluaisin toivottaa Saka Takamin tervetulleeksi. On aina hienoa voida käydä keskustelua hänen kanssaan. Kiitoksia erityisestikin teidän näkemyksistänne, jotka liittyvät meneillään oleviin neuvotteluihin. Nyt on kulunut kaksi vuotta siitä, kun kauppaneuvottelut aloitettiin. Muistan, että vuoden jälkeen, kun tehtiin väliarvio, se oli erittäin myönteinen sävyltään. Nyt on päästy keskustelun ytimeen, varsinaiseen asiaan. Arvoisa suurlähettiläs, me tiedämme, että Euroopan unioni on esittänyt uuden luettelon muista kuin kaupan esteistä, kaupan ulkopuolisista esteistä, jotka täytyy hoitaa kuntoon vielä neuvotteluiden yhteydessä. Me kaikki annamme tunnustusta Japanin tekemille ponnisteluille. Tämä tuli ilmi myöskin väliarviossa. Siitä huolimatta haluaisin kuulla teidän kommenttinne tuosta luettelosta toisesta luettelosta, jossa, johon on koottu kaupan ulkopuolisia esteitä, ja voisitteko kertoa, kuinka Japani suhtautuu tarpeeseen poistaa nämä ongelmat, kaupalliset esteet? Haluaisin todellakin tietää, suoraan sanottuna, erään seikan. Mitä Japani oikeasti ajattelee – niin sanotusta pragmaattisesta lähestymistavasta, joka on omaksuttu neuvotteluissa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Käsittääkseni te totesitte, että on tärkeää saattaa päätökseen neuvottelut niin pian kuin mahdollista. Todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana me kaikki teemme työtä tuota tavoitetta silmällä pitäen. Mutta mitä tarkoittaa tämä pragmaattinen lähestymistapa? Tarkoittaako tämä sitä, että Japani pohtii mahdollisuutta, että olisi tällainen yleinen sopimus pelkästään, vähemmän kunnianhimoinen sopimus, ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa tapahtuisi lisää kehitystä, mitä tulee sääntelykysymyksiin. Tätäkö tämä tarkoittaa? Onko tässä nyt vaarana, että vesitetään jo etukäteen mielekäs sopimus. Meidän kannaltamme katsottuna on äärimmäisen tärkeää meidän taloutemme kannalta, että sopimus saadaan aikaan niin pian kuin mahdollista. Mutta haluamme samalla myös hyvän, tasapainoisen sopimuksen. Tietystikin olemme tietoisia tarpeesta vastata myöskin japanilaisten olettamuksiin ja toiveisiin kaupan esteiden osalta. Mutta markkinoille kysymys ja sääntelykysymykset, jopa jonkinlainen syrjimätön kohtelu eurooppalaisille teollisuuden aloille, nämä ovat kaikki asioita, jotka täytyy hoitaa vielä kuntoon neuvotteluiden aikana. Meillä tulee toukokuussa eteen hyvin tärkeä huippukokous. Nyt on vielä kaksi mahdollisuutta hoitaa sitä kuntoon. Epävirallinen neuvottelukierros ja sitten virallinen neuvottelukierros. Toivon todellakin, että nyt voidaan saada aikaan myönteistä kehitystä vielä ennen tuota huippukokousta, jotta selkeä näkemys muodostuu ja tavoitteena edelleenkin on mielekäs kunnianhimoinen sopimus kummankin talouden kannalta katsottuna. Toiseksi haluaisin esittää teille kysymyksen, Aron suurlähettiläs. Voimmeko luottaa japanilaisten sitoumukseen näissä neuvotteluissa, kun tiedämme, että Japani samanaikaisesti käy erittäin tärkeitä neuvotteluita TPP-sopimuksen osalta. Euroopassa katsotaan, että TPP on niin monimutkainen ja tärkeä asia, että japanilaisten asialistalla se saattaa muodostaa yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi kuin sopimus Euroopan kanssa. Mielen haluaisin kuulla teidän vahvistuksenne sillä tosiasialle, että Japani tulee tekemään kaiken, mikä vain on tarpeellista, jotta neuvotteluiden yhteydessä saadaan ongelmat ratkaistua ja että on saadaan loppuun saatettua. Ja kuten sanoin, saadaan aikaan mielekäs, kunnianhimoinen ja hyvä sopimus Japanin ja Euroopan välille. Nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kertoakseni kollegoille, että aion järjestää Inta-Japani valvontaryhmän kokouksen ensi tiistaina. Siellä voidaan käydä keskustelua japanilaisten sidosryhmien edustajan kanssa mukaan luettuna rautatiealan toimijoiden kanssa. Meitä kiinnostaa kuulla myöskin japanilaisten huolia, japanilaisen teollisuuden huolenaiheista. Haluamme kuulla niin ikään kuulemme eurooppalaista teollisuutta. Jervan parlamentti seuraa hyvinkin läheisesti neuvotteluita, jotka ovat meneillään. Ja jälleen kerran Kiitos teille Aron suurläkää siitä, että tulitte paikalle. Kiitos, että piditte tämän alustuspuheenvuoron, olette valmiissa selventämään kysymyksiä. Nämä kaksi kysymystä haluaisin teille esittää, millä ne kuulisin niihin vastauksia. Kuinka pitkälti voimme uskoa ja luottaa siihen, että hyvä sopimus saadaan aikaan tämän vuoden aikana? Tähän haluaisin vastauksen. Kiitoksia sitten EPPn esittelijä Valesa. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää lähettä lähettiläs. Kuten tiedätte, kuluttajasuoja on erityisen tärkeä asia Euroopan unionille. Vuodesta 1999 olemme kaikki vaatimukset perustaneet eh, näiden maitotuotteiden eh, tunnistamiselle ja merkinnöille ja vaadimme sanktioita, mikäli näitä sääntöjä ei näydetä. Japanissa tietyt vaatimukset eivät ole pakollisia, ja tässä on terveys- ja työministeriön antamat suuntaviivat käytössä, jota on vahvistettu verotoimiston lausunnolla viime vuoden tammikuusta, ja se suunnattiin kahdeksalle kauppajärjestölle, joihin kuuluu Japanin viini- ja alkoholivientijärjestö, Euroopan alkoholi- tuottajat käyttävät näitä vaatimuksia vaihtoiselta pohjalta, kun vievät eh, tuotteet Eurooppaan, ja sillä on merkittävä rooli, kun mm, tunnistetaan sellaisia elintarvikkeita, jotka voivat eh, olla terveysriski kuluttajille. Valitettavasti on aika monia alkoholituotteita, jotka, joista nämä, näissä nämä vaatimukset eivät ole täytetty ja niitä on nähty markkinoilla. On erittäin tärkeää tuotteiden maiden kannalta, että otetaan käyttöön tiukempaa lainsäädäntöä ja sitä täytäntöön pannaan tarvittaessa sanktioiden kanssa. Kysymykseni kuuluu, onko Japanin hallitus ottamassa käyttöön lainsäädäntöä, jolla voidaan varmistaa tuotteiden tuontien, tuot, tuotujen tuotteiden jäljittämisen niin, että ne merkittäisiin näillä alkuperäisten tu, tuottajien merkinnöillä ja estää muiden tuot, tuotteiden vieminen. Tämä on hyvin täsmällinen kysymys. Sitten yleisempi kysymys. Toimititte meille luettelon tarjouksistanne Haluaisin kysyä, aiotteko mahdollisesti laajentaa tätä luetteloa, ja jos näin on, mit, mitä seuraavaksi luetteloon otettaisiin? Kiitoksia. Thanks a lot uh, from the ECR, Mr. Kam. Kiitoksia sitten ECRn herra Kamal ei ole paikalla, Lambsdorffkaan ei ole paikalla. Edustaja Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin lämpimästi kiittää arvon suurlähettilästä hänen erittäin syvällisestä, tyhjentävästä kannanotostaan EUn ja Japanin sopimuksen osalta. Haluaisin ryhmäni nimessä painottaa sitä, että haluamme toimia kumppanussuhteessa erittäin päättäväisesti, kun Japanin kanssa neuvotellaan ja meidän täytyy ottaa huomioon Japanin intressit, mutta tietystikin myöskin 28 EUn jäsenvaltion ja kansalaisten edut täytyy ottaa huomioon. Kaupasta täytyy, kauppasopimuksesta täytyy olla hyötyä myöskin kansalaisille. Tämä täytyy olla lähtökohtana, kun me arvioimme neuvottelujen nykytilaa. Olen samaa mieltä kuin puheenjohtaja, että laatu on tärkeämpi asia kuin nopeus. Ja meidän täytyy pohtia, mikä sopimuksen tavoite on, mihin me pyrimme sillä ja mitä se sopimus tuo sitten, kun tarkastelemme ja tulevaa taloudellista kehitystä ja kuinka se vaikuttaa Japanin puolella. Minulla on neljä kysymystä esittelee, ehkä myöskin yksi kysymys komission edustajalle, koska hänkin ihan varmasti haluaa osallistua, komission edustajakin varmasti haluaa osallistua keskusteluun. Niin ensinnäkin, miten te näette neuvottelujen nykytilan? Ja kun samanaikaisesti neuvotellaan myöskin transpasifisesta eli Tyynemeren alueen kauppasopimuksesta Yhdysvaltain ja Tyynemeren maiden ja Japanin välille. Amerikan kannalta tämä on keskeinen hanke 2015. Tuohon pyritään ja tämä on erittäin kauaskantoinen taloudellisen yhteistyön kannalta Tyynemeren alueen maiden kannalta katsottuna, ja epäilemättä tämä vaikuttaa myöskin kahdenvälisiin neuvotteluihin EUn ja Japanin välillä tuo Tyynemeren sopimus. Ja tämä vaikuttaa myöskin EUn ja Yhdysvaltojen väliseen TTIP-sopimukseen, niin kuin täällä todettiinkin jo. Tilanne on monimutkainen ja minua kiinnostaisi kovasti. Voisitteko hieman Japanin kannalta valottaa tätä kenttää, neuvottelukenttää. Toinen kysymys. Miten pitkältä katsotte, että on realistisesti, katsottuna mahdollista tehdä sääntelyyhteistyötä ja sopia sääntelyyhteistyöstä sellaisella tavalla, että kun otetaan huomioon kummankin osapuolen poliittiset ja perinteiset kannata ja järjestelmät EUn ja Japanin puolella – kuinka tämä kaikki nivoutuu sopimusyhteydessä saamattomasti yhteen ja kuinka neuvottelujen yhteydessä on tullut selväksi, miten suuria eroja kummankin osapuolen välillä on, niin voisitteko hieman valottaa sitä puolta, missä te näette suurimmat erot tässä suhteessa osapuolten välillä ja kuinka näistä päästään yli. Kolmanneksi minun olisi kysymys, kuinka pitkälti Japani, miten nyt sanoisin, suhtautuu isds problematiikkaan EUn ja Japanin välillä sijoittaja valtio kiistojen ratkaisuun. Kiinnostaako teitä tällainen ja miten Japani tähän suhtautuu? Onko Japani jotakin avoimia kysymyksiä tämän sen suhteen? Ja varsinkin kun on kyse rahoitusmarkkinoiden sääntelystä ja liiketoimintaa pankeista. Voitteko kommentoida tätäkin puolta? Entä sitten kestävyyttä koskeva kappale? miten Japani suhtautuu siihen. On selkeästi vaatineet sosiaali- ja ympäristönormien sitovuutta sopimusten yhteydessä. Miten Japani tähän suhtautuu ja miten tämä vaikuttaa tuleviin neuvotteluihin? Tässä on kysymys myöskin komission edustajalle tämä sama kysymys sitten, kun herra Chovis on paikalla. Eh, danke, Herr Buchner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin teille suurlähettiläs tästä keskustelun mahdollisuudesta ja näkemysten vaihdosta. Haluaisin yhtyä herra Schultzin kysymykseen ISDSn osalta. Kuinka tärkeä sijoittajavaltio riitojen ratkaisu teidän kannaltanne on? Ja mikä teidän kantanne on tässä suhteessa neuvottelussa? Toinen seikka me suhtaudumme erittäin kriittisesti tämän negatiivisen luetteloon palveluiden osalta, koska uskomme, että tätä on vaikea sitten jälkikäteen ryhtyä uudelleen hoitamaan kuntoon, mikäli meillä on tällainen negatiivinen lista. Ja senkin kun on kyse julkisista palveluista. Tämä on ongelmallinen. Mikä teidän kantanne tähän? Kolmas kysymys. Te teitte EUlle myönnytyksen toteamalle, että elintarvikkeen suhteen voidaan tehdä lisää täsmennyksiä. Japani voidaan tuoda elintarvikkeita, jotka aiemmin oli kielletty terveysriskien vuoksi. Japanissa on äärimmäisen korkeat normit tässä suhteessa. Miksi te nyt sitten tässä yhteydessä olette antaneet pereksi? Haluaisin kuulla tästä. Ja kun vapakauppasopimuksesta neuvotellaan, miten TPP-neuvottelut sitten tähän suhtautuvat Tyynemeren alueen neuvottelut. Kyse on merkittävästä asiasta myöskin elintarviketurvan kannalta. Voitteko valottaa tätä puolta? Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Herra Fisas ja Reding. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia suurlähettiläs Katan Kammi tästä esityksestä. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että on tietenkin hyvin tärkeää päästä sopimuksen mahdollisimman pian. Ja on tärkeää saada erityisesti tasapainoinen kunnianhimoinen sopimus aikaan, jossa on erityisemmä toimia, ei syrjiviä toimia, laajia toimia, jotta voidaan todella Japanin markkinat saada avatuksi. Tässä on kaksi asiaa, joihin haluaisin puuttua. Ensinnäkin maataloustuotteet Japanin tarjouksesta puuttuu jonkin verran kunnianhimoa. Täällä on tällaisia pyhiä tuotteita, kuten naudan ja sianlihaa, vehnää, ohraa, riisiä ja niin edelleen, ja myös näiden jalostustuotteet. Meidän tavoitteena me olisi saada samantyyppisiä tilanteita kun Australia saavutti hiljattain somitusta tuossa sopimuksessa Japanin kanssa tai sopimuksessa Yhdysvaltojen kanssa viinin osalta. Sitten haluaisin kommentoida vielä toistakin asiaa, joka, joka koskee maantieteellisiä merkintöjä. Tuemme komission kantaa ja seuraamme suurella kiinnostuksella – tätä kantaa, joka ollaan, jota ollaan hyväksymässä Tyynemeren kauppakumppanuudessa, mutta olemme sitä mieltä, että Japanin sääntely on tässä asiassa vain ensimmäinen askel, emmekä voi, voi odottaa sen lainsäädännöllistä kehittymistä, joten minä suosittelisin, että sopimuksen otettaisiin mukaan lausunto, lauseke, jossa varmistetaan se, että maantieteelliset merkinnät voivat olla yhtä aikaa olemassa näiden aikaisemmin rekisteröinnin merkkien kanssa. Haluaisin tietää, mitä mieltä suurlähettiläs on tästä asiasta. Kiitoksia. Frau Willing. Kiitoksia sitten Rova Redin. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos suurlähettiläs. Kysymykseni on, minkälaista Japanin ja EUn kahdenvälisillä neuvotteluilla on muiden neuvotteluiden kanssa, TTIPin ja TISAN kanssa? Onko tässä synergiaa? pyrimmekö me kehittämään kansainvälisiä standardeja, vaikka vaikutella vaikutus, että nämä eri neuvottelut ovat joskus ovat kilpailevia foorumeita. Erityisesti haluaisin kuulla näkemyksenä siitä, miten asiat menevät autoalueella ja telekomsektorilla. sektorilla Se tiedämme, että Japanin kilpailu ovat samanlaiset kuin EUssa ja e kaupa jossa EU on, on vähemmän kilpailukykyinen kuin EU. Lot and I now give the floor. Kiitoksia. Seuraavana annan puheenvuoron komission pääneuvottelijalle. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen siitä, että voin kertoa valiokunnalle tästä asiasta. Puhun hyvin lyhyesti. Varmakin jäsenet haluavat saada täältä vastauksia lähettilältä lähettiläs on muistuttanut äh, tuloksista yhden vuoden uuden tarkastelun jälkeen. Haluaisin jäsenille kertoa siitä, että komissioneuvosto olivat sitä mieltä, että meillä oli hyvä sopimus, meillä oli hyvä edukas paketti koskien rautatiehankintoja. Tämä oli ensimmäinen saavutus. Sitten äh, tulin ulkopuolissa esteissä päästiin hyvin eteenpäin ja myös näiden ensimmäisten tarjouksen kanssa voitiin olla tyytyväisiä. Hyvä puheenjohtaja, muistutitte näistä ministeri, pääministeri Abenen sitoumuksista saada neuvottelut valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Mitä sitten on tämän ensimmäisen paketin ja vuoden lopun välillä paljon vielä puuttuu, tarvitaan lisää tullien ulkopuolisten esteiden purkamista, niin kuin esittelijä muistutti meitä – sitten julkiset hankinnat. Me saavutimme avoimuutta rautateillä, mutta tarvitaan vielä markkinoille päästyä sekä rautateillä että muualla. Tämä on erittäin tärkeä tavoite Euroopan unionille. Tarifien osalta on tehtävä enemmän. Ensimmäisessä tarjouksessa tarjouksen mm, sitoumustaso on 85 prosenttia tariffeista. Tämä on hyvä tarjous, mutta siellä ei ole lähelläkään sitä, mihin haluamme päästä. Sitten palvelut. Erittäin hyvää keskustelua on käyty Euroopan unionin, Euroopan unionin ja Japanin kanssa koskien näitä tiettyjä palveluja, mutta vielä pitää asiaa kehittää eteenpäin erityisesti koskien Japanin postin erikoisasemaa. Sitten investoinneet Japanissa on erikoinen tilanne. Siinä ei ole mitään investointiesteitä, mutta kuitenkin hyvin vähän ulkomaalaisia investointeja Tästä on huolta Japanin hallituksellekin. Useammatkin pääministerit ovat useaan kertaan asettaneet tavoitteita, joilla voitaisiin lisätä eh, ulkomaalaisten suorten, suurien, suorien investointien määrää. Olemme kollegoiden kanssa katsoneet, voitaisiinko, voitaisiinko tukea tätä Japanin keskustelu koskien yrityshallinnosta. Tässä on muutamia asioita paljon muutakin vielä liittyy sopimukseen. Japanihan on yksi maailman kehittyneimmistä talouksista – Puheenjohtaja. Japani ja Australian sopimus mainittiin täällä. Meillä on yksi huoli. Vaikka neuvottelut etenevät hyvää tahtia, saattaa olla tällainen mallien konflikti, mallien välinen konflikti. EUn sopimusmalli Japanin kanssa on parempi versio siitä, mitä teemme Korean ja Kanadan kanssa. Ne olivat jo sinänsä hyvin kunnian kunnianhimoisia tämän vuosisadan sopimuksia. Jos Japanin ja Australian sopimus tai, tai Sveitsin sopimus olisivat malleja, niin meillä olisi ongelma, koska nämä eivät ole läheskään niin kunnianhimoisia sopimuksia kuin sopimukset, jotka teimme Korean ja Kanadan kanssa. TPP-sopimus mainittiin täällä useaan kertaan. Meidän näkemyksemme on se, että kun TPP saadaan valmiiksi, se tulee auttamaan, jos siinä nostetaan kaupan vapauttamisen standardeja Aasian ja Tyynemeren alueella. Tämä olisi hyvä asia kaikille, myös Euroopalle. Ja tältä pohjalta voidaan tehdä työtä, mutta emme tiedä koska ja milloin TPP saadaan valmiiksi. Sitä odottaessa olemme yhtä mieltä huolesta, että, että, että voimme varmastikin luottaa Japanin hallintoon. Amerikkalaiset ehkä sanoisivat, että voimme luottaa siihen, että he kävelevät ja puruvat purukumia yhtä aikaa. Sitten vielä viimeinen kysymys määräajoista. Komissio on sitä mieltä, että tämä pitäisi saada valmiiksi tämän vuoden aikana. Ja lähettiläs Kato Kammikin tästä puhui minun näkemykseni. Pääneuvottelen se, että kyllä tämä saattaa onnistua, mutta se edellyttää suuria ponnisteluja. Komissio on täysin sitoutunut tähän ja jos määräajasta voidaan pitää kiinni, se, siitä pidetään kiinni. Hyvä lähettiläs, me olemme todella, meille on tärkeämpää substanssi kuin neuvotteluiden vauhti. Kiitoksia sitten suurlähettiläs, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia erinäisistä kommenteista, jotka esitettiin. Minä yritän vastata niihin parhaan kykyni mukaan. Toinen MTM-luettelo, joka mainittiin, on totta, että viime vuonna juuri ennen kahdeksatta neuvottelukierrosta tämä toinen MTM-luettelo esitettiin Japanin toimesta. Luettelossa on erinäisiä teknisiä yksityiskohtia ja selkeyttäviä keskusteluita käytiin kahden neuvottelukierroksen yhteydessä tämän osalta. Kuulin, että neuvotteluiden henkilö on erittäin rakentava. Seuraava askel nähdäkseni on asia, jota en voi enää olla kommentoimassa, mutta tulevissa neuvottelussa nämä asiat tullaan hoitamaan. Te mainitsitte pragmaattisen lähestymistavan. Sen sijaan toisi kuunnelman lähestymistapa. Ja kun me puhumme pragmaattisuudesta, uskoakseni Loppujen lopuksi kyse oli myöskin maantieteellisistä merkinnöistä. Periaatteessa meillä on tavaramerkijärjestelmä Japanissa. Se on tosin erilainen kuin EUn järjestelmä. Mutta olemme pyrkineet mukauttamaan tätä pragmaattisella tavalla ja luovalla tavalla niin, että voimme vastata EUn intresseihin. Tässä valossa käytämme käsitettä pragmaattinen lähestystapa. Kuten täällä todettiin jo, me pyrimme kunnianhimoiseen korkeantasoiseen ja mielekkääseen sopimukseen, joka vastaa uuden vuosisadan tarpeita vapakauppasopimuksen osalta. Joku sanoi, että normien asettaminen ja aikarajan asettaminen vuoteen 2015 on sellainen, että Japani pyrkii tässä madaltamaan normia. Ei suinkaan, me pyrimme korkeantasoiseen kunnianhimoisen sopimukseen, mutta samassa yhteydessä katsomme, että on parempi, että on tiettyä poliittista tietty poliittinen kunnianhimoinen tavoite, niitä kumpikin neuvottelutiimi voi siihen pyrkiä ilman, että viiveitä syntyy, jos hyvä sopimus saadaan aikaan. Sitoumus ja TPP-neuvottelut. TPP-sopimukseen liittyy muitakin sopimuksia. Kuulin monia näkemyksiä aiemmin sen osalta, että Japani saattaa asettaa enemmän painoarvoa TPP Tyynemeren sopimukselle. Olen aina jatkuvasti sanonut, että ei, ei tämä pidä paikkaansa. Japani pitää aivan yhtä tärkeänä EUn kanssa solmittavaa EPA-FTA-sopimusta kuin Tyynemeren sopimusta. Kuten varmasti sen tietävät, TPP neuvotteluissa pääneuvotteluiden kokous saattiin päätöksiin 15. maaliskuuta Havajilla. Vieläkin on vielä jotakin vaikeuksia, niin neuvottelut jatkuvat, synergiaa on syntynyt ja tietysti tämä liittyy erinäisiä osatekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon, mutta minä uskon kyllä, että mikäli TPP etenee hyvää vauhtia, tämä myö- vaikuttaa myönteisesti myöskin EUn ja Japanin välisiin neuvotteluihin. Nyt palatakseni viimeisen kysymyksen, joka liittyy näiden erien tunnistamiseen järjestelmään. Tähän liittyvä kysymys esitettiin. TPP-kysymykseen vastasin jo. Mutta tämä kysymys, joka liittyi sääntelyalan yhteistyöhön. Kyllä, kyllä. Pidämme erittäin tärkeänä sääntelyyhteistyötä. Vapaakauppasopimuksessa yhdessä puhutaan harmonisoinnista ja siitä, kuinka tahattomia kaupan esteitä voidaan poistaa, sääntelyesteitäkin, mutta samanaikaisesti totesin, että samalla kun neuvotteluita käydään vapaakauppasopimuksen osalta, niin kuten eilen totesin komission kanssa keskusteluissa, ja kun komissio antoi eilen asiakirja, joka liittyy EUn ja Japanin väliseen sääntelyyhteistyöhön, niin sen ydin on se, että kuten kun on kyse uusista lobotekstistä tai autoalasta tai turvallisuusnormeista tai ympäristönormeista, on parempi, että teemme yhteistyötä, koska Japani ja EU ovat jo nyt erittäin pitkälle kehittyneitä yhteiskuntia, joissa pyritään turvallisuuteen ja niin poispäin. Tämä on minun kommentteni sääntelypuoleen. Ja sitten ISDS, sijoittajavaltio, ratkaisu. ISDS on muuttumassa kuumaksi perunaksi. Meidän kantamme tähän on seuraava. ISDS on asia, jota voidaan pitää viimeisenä mahdollisuutena luoda jonkinlaista varmuutta sijoittajille. Ja tällä voidaan edesauttaa sijoitusten tekemistä. Japani on periaatteessa perinteisesti katsonut, että ISDS-sopimus täytyy laittaa kaikkiin sopimuksiin lukunottamatta kahta maata. Samanaikaisesti on tärkeää, ja että olemme, on tärkeää, että olemme tietoisia siitä, että tätä järjestelmää ei voida käyttää sellaisella tavalla, että valtioiden on vaikea suojella yleistä etua. Tässä täytyy tasapainottaa sijoittajien etu ja valtioiden etu. Ymmärrämme, että neuvottelut sen osalta, kuinka suhtaudutaan ISDS, ovat meillä myöskin EU ja myöskin tässä valiokunnassa, joten meidän toivomme, toivomme on, että tämän pohjalta sitten voidaan saattaa kuntoon ISDS-kysymys asianmukaisessa muodossaan myöskin Japanin ja EUn välisessä sopimuksessa. Kumppanissa sopimuksessa tämä on meidän kantamme siis. Mitä kestävyyteen, sosiaalipuolen ja ympäristönormeihin tulee? Kaupasta ja kestävästä kehityksestä neuvotellaan ja vuoropuhelua käydään kansalaisyhteiskunnankin kanssa. Samanaikaisesti minun täytyy suoraan sanottuna todeta, että tämän tyyppinen elementti on meille uusi asia. Japani ei suhtaudu millään tavalla vastahakoisesti tai kielteisesti tähän asiaan, ei suinkaan olemme todellakin tarttuneet tähän asiaan ja saamme saaneet aikaan hyödyllisiä keskusteluita ja ymmärrämme kyllä tämän vuoropuhelun merkityksen kansalaisyhteiskunnan kannalta. Meillä on ollut yhteyksiä EESE e e ja muihinkin toimijoihin. Mitä tähän negatiiviseen listaan tulee? Voi vain todeta yleisesti ottaen, että omalta osaltamme olemme viedä tätä asiaa eteenpäin siinä valossa, että verrattuna positiivisen listaan tämä on liberaalempi lähestymistapa. Ilman vastaa vapakauppaa ja liberaalia periaatteita. Elintarvikkeiden lisäaineet ja elintarviketurvanormit. Tietystikin elintarviketurvallisuus on yksi herkimpiä kysymyksiä, myöskin Japanissa – ja koskaan emme tietystikään suostuisi madaltamaan turvallisuusnormeja. EUllakin on erittäin korkeat normit, joten emme ole huolissamme tästä. Sitten MTM-kysymys, joka mainittiin ensimmäisen vuoden aikana. Kansainväliset käytetään yleensä vain elintarvikelisäaineita. Merkintöjen osalta olemme hieman jälkijunassa, mutta näiden 44 luettelossa olevan aineen suhteen neuvottelut ovat meidän EUn kanssa. Maataloustuotteet ja niitä koskevat tariffit. Tämän osalta Japani ei kuulemma ole riittävän kunnianhimoinen. En voi nyt äh, tarkemmin kommentoida neuvotteluita, haluaisin vain painottaa sitä, että Japanin peruslähestymistapa on se, että tiettyjen tavaroiden kaupan herkkä luonne otetaan huomioon silloinkin, kun neuvotellaan kaupan vapauttamisesta. Ja myöskin se, kun on kyse korkean tasoisesta talous- ja kauppasopimuksesta, enempää voi tätä kommentoida. Tämä on perusväestymistapamme ja tästä tulemme keskustelemaan juuri tässä valossa EUn kanssa. Maantieteellisistä merkinnöistä vastasinkin jo. Me pyrimme tekemään parhaamme. Meillä on tavaramerkkijärjestelmä, mutta meillä on talouden kasvustrategia, jossa painotetaan sitä, että maataloustuotteiden kauppaa pyritään edistämään. Meillä on uusi, uutta lainsäädäntöä, joka liittyy maantieteisten merkintöjen suojaan joidenkin maataloustuotteiden osalta, joten me teemme hyvinkin läheistä työtä, yhteistyötä nyt rakentavassa hengessä, jotta löydämme pragmaattisia ja myöskin luovia ratkaisuja, jotka tyydyttävät kumpaakin osapuolta. TPP-kysymys Japanin ja EUn sopimus suhteessa TPP. Tähän vastasin sitten teleliikenneala, sähköinen kauppa, autoala. MTM-luettelossa jo on mainittu autoon liittyviä seikkoja, kansainvälisiä normeja ja niin poispäin. Tämä on vasta alkua, mutta tämä etenee. Muut normit, 37 asialla luottelun mukaan. Ei minulla ole mitään teleliikenteeseen ja sähköisen kauppaan liittyviä ongelmia, koska Japanissa nämä asiat ovat hyvin pitkälle jo edenneet ja tilanne on hyvinkin kehittynyt tässä suhteessa, pitkälle kehittynyt. Ja sitten erien tunnistusjärjestelmä, väleeseen muut esittivät tähän liittyvän kysymyksen. Me teemme hyvin läheisesti yhteistyötä EUn kanssa tämän osalta. Ja jäljitettävyyskysymys Japanissa. Asiakirja on liian tekninen, niin voi sitä selventää yksityiskohtaisesti, mutta meillä on jäljitettävyysjärjestelmä, joka toimii. Samanaikaisesti meillä on erilaisia näkemyksiä erien tunnistamissa numeroista ja merkinnöistä. Me teemme läheistä yhteistyötä eri eurooppalaisten tuottajien kanssa sen osalta, missä ja mitä tehdään mitäkin Japanissa vai EU-puolella. Palaan tähän vielä myöhemmin, mutta tämä on niin tekninen juttu, että en nyt tätä kommentoi enempää. Toivottavasti kommentoin. Tämä on vastauksia kysymyksiin, ei välttämättä kaikkiin, mutta kiitoksia siitä, että sain vastata. Kiitoksia, hyvä suurlähettiläs. Nyt haluaisin kysyä, haluavatko esittelijät kommentoida? ja päättää tämän keskustelun. Just to welcome the... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä lähettelön antamista selvityksistä ja korostaa sitä ajatusta, että itse asiassa haluamme positiivisen sopimukseen, jolla on merkitystä, joka on kunnianhimoinen ja toivomme, että se on mahdollista. Odotamme nyt on seuraava neuvottelukierrosta ja seuraamme sitä seurantaryhmästä käsin. Kiitoksia teille vielä kerran suurlähettilän panoksesta tänä aamuna. Kiitoksia. Thanks a lot and, uh... Kiitos. Tähän päätämmekin tämän kohdan käsittelyn, siis kohdan kolme. Seuraavana kohta neljä. suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppaa ja investointikumppanuutta TTIPiä koskeviin neuvotteluihin. Kävimme ensimmäisen keskustelun mietintöluotton no, luonnoksestani ja viimeisessä intakokouksessamme tänään Meillä on enemmän tai vähemmän tällainen teetipäivä. Tehän tiedätte, että iltapäivällä komission jäsen Malmström on tulossa keskustelemaan aiheesta ja sitten meillä on vielä TTIP-kuulemistilaisuuskin. Kun viimeksi keskustelimme, käytiin kiivasta vuoropuhelua varjosittelijöiden välillä tästä mietinnöstä. Kaikkia puheenvuoroja ei tuolloin ehditty ottaa, joten tästä syystä päätimme, että kävisimme vielä toisenkin keskustelun tänään. Ja meillä on nyt paljon aikaa. Meillä on puolitoista tuntia aikaa jatkaa keskusteluamme viime kokouksessa hyvin perusteellisesti esittelin mietintömme, Ja kuten mainitsin, varjoesittelijöillä oli mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä, joten tästä syystä en, en nyt ryhdy tähän samaan kuin viime kerralla. enkä, enkä enää käytä aikaa puhumiseen, vaan kuuntelen nyt kommenttejanne. Ja tietenkin niin kuin viime kerralla luka, lupasimme, jatkamme tästä puhujaluettelosta. Tämä on viime kerralta tämä puhujalista ja nyt tietenkin keskustelu on muillekin avoin. Tämä vanhan puhuja listan pohjalta. Katsotaanpas, kuka täällä on paikalla. Edustaja Arena. Merci, euh, monsieur le président. C'est vrai que c'est difficile. Kiitos, puheenjohtaja. Tiedän, että on vaikeaa käydä tällaisen keskusteluun, kun olemme olleet erillään pari viikkoa. Mutta TTIP pysyy esityslistalla vielä jonkunkin aikaa suhteessa esitykseenne se on mielestäni kiinnostava, koska siinä on rakentavia näkökohtia neuvotteluihin nähden. Se on tasapainoinen. Kollegat Afetissa totesivat, että tässä on tiettyjä tarkistuksia, että ryhmämme haluaisi tehdä. Ei olisi yllättävä kuulla, että ryhmämme ää, on herkkä julkispalveluiden suhteen neuvotteluissa. Olemme kuulleet positiivista ja negatiivista listoista. Negatiivinen lista aiheuttaa meille yhä ongelmia näissä neuvotteluissa, erityisesti julkispalveluiden suojelu. Ja meillä on tietysti ehdotuksia. Se ISDS pysyy myös kysymyksenä, jonka suhteen ryhmämme tulee tekemään er- tarkistuksia. On myös muita esityksen liittyviä kysymyksiä, joista tullaan keskustelemaan. Sitten muita rakentavia kysymyksiä. on tärkeää, että komissio kuulee parlamentin näkökohtia. Me halua näissä pitkissä neuvotteluissa. Me haluamme, että parlamentti haluaa tietää faktat. Ja me haluamme tietää yksityiskohtia ennen kuin annamme kantamme. Me haluamme parlamentissa aikaa, kuullaksemme kaikkia viestejä komissiolta, neuvottelijalta, komissiolta, jotta pystyisimme käymään positiivista rakentavaa keskustelua ja jos mahdollista hyväksyä tämän sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Thanks a lot. Merci. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja Andrew ei ole paikalla. Seuraavan puhuja ei ole paikalla. Sikau. Sikau. Ettekö haluttukaan puheenvuoroa? Ihan hyvä yritys silti. Eh, grazie presidente, ma mm, semplicemente per... Eh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin vain huomauttaa, että ehdotus on oikein hyvä. Mutta kuten kuulemme jo monien kollegoiden kommenteista, ehdotusta täytyy vielä hieman täydentää. Minä haluaisin nyt poimia esiin vain joitakin teknisiä siikkoja, en puutu tähän poliittiseen puoleen niinkään. Poliittisen takalta katsottuna uskon, että kaikki voivat olla yhtä mieltä siitä, että meidän kannattaa tukea tai käyttää hyväksemme tätä mahdollisuutta, joka unionille nyt on avautumassa – on useinkin todettu, että meidän kannattaa osallistua vapaakauppaan, ja Yhdysvallat tietystikin erittäin tärkeä kumppani tässä suhteessa. Kohdassa kahdeksan, jossa viitataan Euroopan uudelleen teollistamiseen ja PKT-lukuihin teollisilla aloilla. Uskon, että tässä kohtaa johdannosan kappaleessa kahdeksan pitäisi mainita myöskin palvelussektori. Ja se viiden prosentin lisäys, jotta teollisella sektorilla saattaisi syntyä sopimuksista. Me todellakin tarvitsemme tätä kasvua. Eh, manca un considerando sull'agricoltura, che a mio giudizio... Koska 12 ei ole johdatonsa kappaletta tai kappaletta, jossa mainittaisiin maata, olisi mielestäni tämä olisi erittäin tärkeää että TTIP-neuvotteluissa myöskin otettaisiin maatalous merkittävän asemaan. Komissio on sanonut haluavansa taata paremman pääsyn Yhdysvaltain markkinoille ja todetaan, että avainasemassa on kaupan ulkoisten esteiden poistaminen. Nyt äh, mikäli palamme vielä markkinoille pääsyyn ja julkisiin hankintoihin. Tämäkin on erittäin tärkeä seikka. Meidän täytyy olla takuita eurooppalaisille yrityksille tässä suhteessa. Kareran sopimus minun nähdäkseni on erittäin hyvä ennakkotapaus ja sen säännöksiä, jotka koskevat julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja pitäisi toistaa tämänkin sopimuksen yhteydessä. Nyt lopuksi vielä totesin, että ISTS-kysymys on asia, jota Japanin lähettiläskenttänä kommentoi. Hän totesi, että tarvitsemme asianmukaisen tasapainon tähän globaaliin järjestelmään, maailmanlaajuiseen järjestelmään. ISDS on asia, joka vahvistaa oikeusvaltion periaatteen toteutumista ja oikeusvarmuutta sijoittajan kannalta katsottuna sellaisissa järjestelmissä, jotka usein toisaalta mahdollistavat sen, että kansallinen lainsäädäntö on määräävässä asemassa. Joten tästä koituu tietyn tyyppistä syrjintää sen sijaan, että avautuisi mahdollisuuksia vapaasti päästä markkinoille. Thanks a lot. Kiitoksia paljon. Sarnes ei ole paikalla. Rodriguez ei ole paikalla. Brust ei ole paikalla. Fjellner siis. Mr. President, and thank you for your... Kiitos puheenjohtaja, kiitos mietinnöstä. Samassa suhteessa oikein hyvä. Tärkein osa tätä harjoitusta on, että, että me emme enää mitä uusia punaisia viivoja vedä. Meillä oli mietintö, jossa parlamentin kanta ennen neuvotteluja asetettiin. Meillä on mandaatti neuvostolta Me emme voi luoda tässä mietinnön kanssa kolmatta mandaattia. Siksi on tärkeää, että me enää pidä uusia punaisia viivoja. Miten me reagoisimme, jos Yhdysvaltain kongressi näyttelylle kesken alkaa keskustella, että nyt me haluaisimme muuttaa maalipylväitä ja, ja sulkea asioita, joita aikaisemmin haluttiin mukaan tai toisinpäin. Paljon tässä on keskusteltu suojasta, Vaikka tiedetään, sitä puhutaan pitkään myöhemmin tänään. Tämä on yksi asia, jossa puheenjohtajan mietintö on vähän väärässä. Kun sanotaan, että sitä ei käytännössä tarvita. Jos sallisitte, sitten alasin toista saksalaista Saksan sosiaalidemokraattia Sigmar Gabriel, joka mielestä oli, niin oli oikeassa, vaan sanoi, että me tarvitsemme investointisuojaa uudelle sukupolvelle ja näkee sen mahdollisuutena Euroopalle asettaa korkeita standardeja globaalisti investointi- tai suojalla. En sano tätä usein. Näitä kuinka tarkkaan. Meidän pitäisi kuunnella tätä saksalaista sosiaalidemokraatteja, Enlään pointti. Olen lukenut kiinnostuneena SD-ryhmän kannan, joka esittelette SDSstä. Se oli kiinnostavaa. Olen yrittänyt ymmärtää SD-ryhmän kantaa. En ole kremnologi, en kaikkea ymmärrä. Mutta jos ymmärrän sitä oikein, sanotaan, että ette halua sitä. Ja sitten luettelen, että useita hyviä tapoja uudistaa sitä, joten ajattelin, että vasta elää sen kanssa ja sitä uudistetaan. Mistä se on viisas kantaa. Ja tässä on parlamentinkin kanta. Mutta samaan aikaan minä tätä suurta paperista ja keskustelusta ja valikunnan työstä on siinä, miten tuomioistuimen pitäisi toimia. Sen sijaan meidän pitäisi keskustella investoija suojan substanssista. Minkälaista investointisuojaa me haluamme tuomioistuimien ajavan ja minkälaista ei. Lainsäätäjänä meidän pitäisi keskittyä lainsäädäntöä pikemminkin tuom- kuin tuomioistuimiin. sitä pyrin tekemään tarkistuksissa. Mikä on oikeudenmukainen tasavertainen kohtelu, fair and equitable? Ja mikä on epäsuora omaisuuden takavarikointi? Mitä se tarkoittaa? Ja tarvitsemmeko erilaista suojelun tasoa erityyppisille investoinneille? Me olisimme samaa mieltä näistä kiinnostavista substanssikysymyksistä jos hoitamme tämän kysymyksen, haluammeko tuomioistuinta tai ei. En näe kohta tässä mietinnössä, jossa näin yrityksen kanssa tässä substanssissa valitettavasti on sellainen, joka kanssa en samaa mieltä. Tätä te, te haluatte suojaa vain. Investoilla sen jälkeen, kun investoija on jo sijoittunut paikalle. Toivottavasti tämä ei ole valiokunnan näkemys. En ole varmaankaan SD-ryhmän kantakaan. Jos näin olisi, olisi ihan oikein syrjä niin kauan kuin joku ei ole investoinut. Voisi sanoa, että me sallimme esimerkiksi amerikkalaisia investointeja. Mutta mm, se on ok, kun ne vielä perustaneet yritystä koska teillä on oikeus suojaa vasta investointien jälkeen. Tämä minä tulkitsen uudeksi punaiseksi viimeksi. Toinen kohta, joka on hyvin tärkeä, on palvelut. Se tärkeintä ei luultavasti ole myönteiset ja negatiiviset listat, vaan se, että tämä kestää tulevaisuuden haasteet. Että tämä ei sulje uusia palveluita, erityisesti digialueella me emme kykene kuvittelemaan palveluita, syntyy. Joten positiivinen lista ainoastaan. Tämä kattaa vain nämä asiat. Se tekee aikaa ja tämän ohi nopeasti, koska uusia palveluksia ei tule kattamaan. Valitettavasti TTPissä keskustellaan paljon. Pelätään sitä, mitä amerikkalaisten kanssa sovitaan. Pitäisi käsittää vähän enemmän, missä me haluamme sopimusta. Ja pitäisi painaa päälle komission suuntaan, jos edistystä ei tapahdu. Ja tämä koskee erityisesti digitaalista ekosysteemiä. Se on tärkeää palvelulle, internet-talolle, tavalliselle yritykselle myös, teollisuudella. Ja tässä me emme voi sitoutua ennen kuin muka, kun meillä ei ole tietosuojelulainsäädäntöä. Me aina neuvottelemme asiasta, se tapahtuu kehitykseen. Se ajatus, että me emme voi sitoutua, kun prosessi on kesken. Se sitoisi kädet selän taakse. Se ei mahdollistaisi kunnianhimoisia sopimuksia. Puhutaan myös tähän tarkistuksiin myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten mennään uuteen listaan. Herra Valeisa. Thank you, Mr. Ch- Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä tästä erittäin hyvästä mietinnöstä. Tästä tulee yksi viimeisistä puheenvuorosta, niin joten puhun lyhyesti. Arvostan sitä, että mukaan on otettu kieleen sidottu että mukaan lukettu öljy- ja kaasuvienti Eurooppaan mielestäni tämä on hyvin täytäntöönpantava ja aion esittää tästä tarkistuksen ja ottaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että tuota kielenkäyttöä on vahvistettava ja tehtävä selväksi, että se, että ei USA eliminoi kaikki kaasu- ja öljyrajoitukset EU-sta Yhdysvaltojen vaikeuttaa tilannetta, vaikuttaa mahdollisuuksien hyväksyä sopimus. Ja toinen kohta, niin kauan kuin vienti on vapautettu ja että näitä hiilivetyjä ei merkittävästi viedä, niin uskon, että meidän olisi suojeltava energiasektoriamme pitkillä aikakausilla. Ja niitä lopetetaan vasta sitten, kun yhdysvaltalainen öljy ja kaasu alkaa tulla Euroopan unioniin. Sitten vielä liikkuvuuspaketista minun mielestäni tässä ei ole hyvä sanamuoto vielä löytynyt. Tällainen mobiliteettipaketti on erittäin tärkeää. Viisumien he, helpottuus, EUn e- e palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen on, on tärkeää niin, että voidaan täysin hyödyntää TTIP suositusta ja sopimusta, joten voin, aion tehdä tästä tarkistuksia. Kiitoksia sitten herra Jadot. Merci Bernd. Kiitos Bernd. Toden totta, ei nyt halua toistaa kaikkia jo esitettyjä argumentteja keskustelun alkupuolella. Yksinkertaisesti poimisin ensin joitakin seikkoja. Mitä tulee sääntelyn yhteistyöhön ensinnäkin? Se on hyvä asia. Ja on hienoa, että todetaan, missä määrin halutaan vahvistaa sitä, kuinka arvioidaan ympäristö- ja kuluttajille kootuvia vaikutuksia. Ja tässä tulee, täytyy muistuttaa myöskin mieleen eri vastuut. Ja direktiiveissä on jo määritelty arviointitarve, mikä on kuitenkin mielenkiintoista. On tämä julkinen keskustelu ja se, mitä mahdollisia vaikutuksia koituisi tämän kylmenemisefekti kansallisella Euroopalla tasolla, kun tilan hieman viilenee tai tunteet hieman viilenevät, että saadaanko sitten selkeämpi näkemys sääntelystä EUn ja Yhdysvaltain välillä, vai onko jotakin säännöksiä, mahdollisesti kuten ISDS, tästä koskevat päätökset ja sääntelyn yhteistyö, tuleeko käymään niin, että kaupan ja investointien valossa asetetaan kyseenalaiseksi meidän oma päätöksentekokykymme? Voiko tässä käydä näin? Ja kuinka tämä efekti saattaa sitten tuoda mukana seuraamuksia. Sitten rahoituspalveluista. Valitettava kyllä. Atlantin ylittävässä sopimuksessa ei ole tarkasteltu sitä, kuinka vastattaisiin yhteistyötä valvojien kesken amerikkalaisten valvontaviranomaisten ja eurooppalaisten valvontaviranomaisten välillä niitä voitaisiin välttää vuoden 2008 katastrofi se, että sääntöjä yhdistettäisiin tai lähennettäisiin toisiinsa, tämä saattaisi vaikuttaa siihen, siihen että sääntelyn eri taso kummankin puolen Atlanttia tästä joutuisi kärsimään, tai tästä tulisi seuraamuksia. Ja sitten tästä meidän rahoitusjärjestelmämme olisi hieman haavoittumisessa asemassa. Asiantuntijat kaikki sanovat, että 2008 ongelmasta ei ole otettu opiksi rahoitusmarkkinoilla ja pitäisi enemmän vahvistaa vielä niitä heikkoja kohteita, jotka järjestelmässä vielä ovat jäljellä. ISDS-kysymys tietystikin täytyy poimia esiin. Esittelijän kanta on kiistämättä tulevaisuuden kestävä kanta. Ja tähän ollaan suuntaan myös, myös Yhdysvallassa Yhdysvallassakin ja myöskin kongressissa. Katsotaan, että yhä enemmän on tarpeellista kehittää ISDS-sanan kaltainen järjestelmä. Tämä ei vastaa vielä Euroopan puolella esiintyviä tarpeita. Ja suoraan sanottuna tämä ei ole kovinkaan edistysmielistä ajattelua Euroopan tasolla, kansallisella, ta- kansallisella, kansainvälisellä tasolla. Kaikki tutkimuskeskukset ja la- lakimiehet ja kuluttajat, palkansaajat ja taloustieteilijät asettavat kyseenalaiseksi nämä ehdotetut säännökset. Me täytyy hoitaa sen mukaisen kuntoon. Ja niin kuin Fjellner totesi tässä sosialistien kanta on erittäin vanhakantainen. Ja myöskin kyse on merkittävästä kysymyksestä Yhdysvaltain kannalta. Mistä sitten tämän ISDSn eriskummallisuus on peräisin? Kyse on pörsseistä, pörsseissä 20 prosenttia osakkeista ovat amerikkalaista perää. Ja tämä sääntely todennäköisesti tulee jatkuvasti kehittymään. Kuka olisi voinut kuvitella viisi vuotta sitten, että Saksalla olisi tämä ongelma, Uberin kaltainen ongelma. Ei tästä olisi voinut kuvitellakaan. Tämä osoittaa selkeästi kuinka pitkälti numeris digitaalialan toimijat ovat vahvassa asemassa ISDS-järjestelmästä. ISDS-järjestelmästä eh, johtaisi siihen, että Euroopassa voitaisiin kehittää digitaalitaloutta siten, että noita meidän omia säännöksiämme esimerkiksi tietosuojan osalta tai verotuksen osalta. Digitaalitalous on laivan loistava esimerkki eurooppalaisista prioriteeteista, jotka täysin voisivat joutua vaaralle alttiiksi ja sen järjestelmän myötä. Merci beaucoup, Mr. Kelly. Kiitoksia sitten Kelly. Uh, thanks, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle henkilökohtaisesti. Kannatan TTIPiä, se on hyvä mahdollisuus meille ja meidän pitäisi mennä niin pitkälle kuin voimme. Ehdoton takaraja on se, että me haluamme kilpailukykyisen Euroopan. Jos epäonnistumme TTIPin neuvotteluissa, joudumme heikompaan asiaan ajatellen tulevan, ma- tulevaa maailmankauppaa. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Fjellner sanoi, erityisesti koskien näitä uusien punaisten viivojen mukanottoa. Toki joitakin ehdottomia rajoja meillä on esimerkiksi maataloudessa. On ihan turha sanoa, että emme halua, että maatalous ei olisi siellä. Kyllä meidän on otettava se mukaan, mutta esimerkiksi kasvun edistäjät ja muut tällaiset aineet ovat meille ehdoton kieltä. Me emme näitä hyväksy Euroopan monista hyvistä syistä, joten meillä pitää tässä aiheessa olla selkeät indikaattorit siitä, mihin voidaan, voidaan mennä ja mitä ei voida hyväksyä. Sitten laajemmasti, Fielner oli tässäkin oikeassa, eh, erityisesti ajatellen digitaalista sektoria. Digitaalinen maailma muuttuu päivittäin ja siitähän innovoinnissa on kysymys. Joten hänen pointtinsa, jonka mukaan pitäisi saada tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja, on toki hyvin tärkeä. On aivan selvää, että Yhdysvallat ja Euroopan unioni tulevat olemaan ja voivat olla tärkeimpiä innovoijia maailmassa tällä alalla, emmekä halua tätä vahingoittaa ja vaarantaa. ISDS on tullut nyt kaikilta puolilta hyvin keskeinen osa neuvotteluja. Täällä on joitakin huolia. AY-edustajat omassa ne ovat tästä huolissaan. Ja tähän varmasti lisääntyy joitakin huolia, jotka on suutu mukaan. Mutta uskon myös, että Singaporen sopimuksen ja SETAn sopimukset ovat näyttäneet meille tietä, jonka mukaan voimme muuttaa ja kehittää ISDS ja tehdä siitä toimintakykyinen. Minun mielestäni meidän siis siirtyä tuohon suuntaan sen sijaan, että sanomme vain, että emme halua ISDS ollenkaan. Minun mielestäni tässä on tehty paljon hyvää työtä, pääsemme eteenpäin. Olemme saamassa kantamme kohdalleen, mutta ei meidän pitäisi pelätä. Loppujen lopuksi tästä on äänestettävä, kyllä tai ei äänestys. Joten ollaan avoimien mielin ja sitten loppuviivalla voimme tehdä päätöksemme. Kiitoksia. Se sitten Rova Reding. President Puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä esittelijänä hyvin tärkeästä työstä tästä tästä kattavasta mietinnöstä. Kommentoin vain muutama asia, jotka ovat minulle erittäin tärkeitä. Ensinnä palvelut. Tarvitsemme merkittäviä pa- parannuksia muun muassa telekom-puolella markkinoille pääsessä, vaikka se mainitaan ihan oikein meidän offensiivisena etuna – meidän pitäisi lisäpainottaa tarvetta lisätä EU-toimittajien pääsyä Yhdysvaltain telekomarkkinoille ja verkostoihin. Ne markkinat ovat hyvin suljetut, kuten kaikki tietävät. E-kauppa laajemmin. Sinne pitäisi voimakkaammin ilmaista, että olemassa olevat ja tulevat tietosuojastandardit, niitä tulee kunnioittaa. ja tietovirtoihin ja tietojen sijoittamiseen ei voi liittyä mitään sitoumuksia ennen kuin säätelykysymykset, joista keskustellaan rinnakkain TTIPin kanssa Euroopassa ja toisaalta Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa ratkaistaan. On myös alleviivattu, että TTIPin ei pidä ehkäistä Euroopan digitalouden kehittämistä. TTIPin pitäisi myös mahdollistaa se, että luomme transatlanttista yhteistä digitaloutta. Ja tätä varten tehtäviin täytyy pyrkiä vastavuoroiseen markkinoille pääsyyn ja tasaiseen pelikenttään. Siinä onkin paljon tehtävää. Tiedämme, että olemme puhuneet suojasta. Jatkamme keskustelua. Uskon, että meitä tänne menee liian pitkälle. Me tarvitsemme mekanismin, joka takaa ja suojaa. Enkä usko, että tämä voisi olla valtioiden keskeinen rinnanratkaisumekanismi, kuten esittelee sostille, koska tämä potentiaalisesti voi johtaa kauppasotiin ja demokraattisen lainsäädännön purkamiseen. En usko, että nykymekanismikaan sopii, koska se ei noudata per, perusoikeusperiaatteita, puolueettomuutta, tuomareiden puolueettomuutta ja riippumattomuutta, jotka ovat perusperiaatteita yhteiskunnassamme. Eikä sen ennustettavuuden periaate toteudu. Meidän täytyisi erittäin tarkkaa miettiä järjestelmän muuttamista, kun se on osa tuhansissa kahdenvälisissä sopimuksissa. Ja SETA-sopimuksessa oleva uudistus, riittääkö se? Sitäpä täytyy miettiä. Minä uskon, että meidän ei tarvitse ratkaista tämä kahden kesken Yhdysvaltain kanssa. meidän pitää me ratkaista 1402 keskeisen sopimuksen suhteen. Siksi minä kannatan kansainvälistä investointituomioistuinta, jossa on sen sektorin palkkaa saavia tuomareita, jotka nimitetään ja jotka noudattavat kansainvälisiä sääntöjä. En puhu tästä yksityiskohtaisemmin, mutta se voisi olla tie kohti ratkaisua monille poliittisille ryhmille – Ja lopuksi puheenjohtaja. Ottaen huomioon ttp kehityksen Euroopassa, meidän täytyy selkeästi ilmaista parlamentin suositukset. Ja vetoan, että laadimme kompromissitarkistuksia nykytilanteessa – Meillä täytyy olla vahva yhteinen kanta parlamentissa, koska loppujen lopuksi, jos teemme oikeat päätökset, jos meillä on hyvin suunniteltu teeti, se tarjoaa merkittäviä etuja eurooppalaisille kuluttajille ja yrityksille. Thanks a lot. Thanks very much. And Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Steer. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Nyt aion puhua äidinkieltäni kroatiaa. Kiitoksia. Haluaisin yhtyä kollegoihini ja kiittää kaikkia tämän mietinnön valmistelussa osoitettuja ponnisteluita. Erityisesti olisin kiittää hyvästä yhteistyöstä ja kehitysvaliokunnan lausunnosta. Kehitysvaliokunnassa suuri enemmistö hyväksyi tämän lausunnon. Kiitän siitäkin. Totesin vain, että lopullisessa versiossa olisi hyvää, mikäli voitaisiin painottaa niitä mahdollisuuksia, joita tämä sopimus, TTIP-sopimus avaa kehitys, kehityksen kannalta. Kestävä kehitys tietysti onkin jo hyvä, hyvin katettuna tässä tietystikin. Mutta kommentoisin vielä tätä mekanismia, jolla säännellään kiista-asioita, ISDS-asia. Uuden jäsenvaltion edustajan kannalta, tai Kroatian kannalta, katson, että tällainen mekanismi, joka menee kansallisten tuomioistuimenten yläpuolella, olisi pyönteinen asia minun maani kannalta, koska tämä vahvistaisi sitä käsitystä, että on kunnollinen sääntely, joka suojaa sijoittajia. Ja pienissä maissa pätevät samat säännöt kuin suurissa maissa. Kroatiassa yhtä lailla kuin suuremmissa maissa, vanhemmissa jäsenvaltioissa. Uskoakseni erästä siikkaa ei ole vielä otettu esiin keskustelussa. Tämä on tärkeä asia, joka pitäisi ottaa huomioon. Uskon, että olisi kielteistä unionin kannalta, mikä tällaista järjestelmää tätä käyttöön, varsinkin uusien jäsenvaltion kannalta olisi kielteinen asia, mikä tätä ei saataisi. Sitten edustaja Kuistelvo-Rovold. Kiitoksia puheenjohtaja. Ongelma on se, että kun myöhäisessä vaiheessa vasta saa puheenvuoron, niin kaikki on tullut jo sanotuksi, että pyydän anteeksi, että tulin hieman myöhässä paikalle. Meillä on ollut tilaisuus jo joitakin viikkoja sitten keskustella teidän mietinnöstänne, joten sinänsä tämä on pelkästään ajantasaistus, tämä tämän päivän keskustelumme. Teidän tekstiluonnoksenne on saatu ja mahdolliset lausunnot, tai siis muiden valiokuntien lausunnot on saatu ja tarkistuksia tullaan vielä tekemään. Ja yhdessä voimme tehdä tästä johdonmukaisen kokonaisuuden. Ensinnäkin haluaisin todeta, että en ole ollenkaan niin varma siitä, pitäisikö tässä vaiheessa nyt runnoa lävitse tätä mietintöä kiireellä. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti ja saada suuri enemmistö tekstin taakse pikemminkin. Ja mikäli näin ei käy, mikä tämä ei onnistu, ja mikäli Ylen konsensus on, että ei pitäisi antaa niiden taas uutta mandaattia, prosenttia, niin ei tämä ole niin merkittävä kysymys. Pikemminkin tärkeämpää olisi, että meillä on johdonmukainen asiakirja, joka saisi mahdollisimman laajan tuen taakseen. Tämä olisi tärkeämpi asia kuin asian nopea läpi runominen. Keskustelussa ja kun olen lukenut tästä asiasta, niin minulla ei ole niinkään kyse tunne siitä, että tämä olisi kauppasopimus, vaan pikemminkin kyse on, vaikuttaa siitä, että kyse on meidän normiemme vahvistamisesta ja pelätään, että normiemme asetetaan kyseenalaiseksi, mutta mikäli yleinen konsensus on se, että meillä on normeja, me pidämme niistä kiinni, ja että meillä on eurooppalainen malli, jota halutaan pitää yllä, niin kuten kollega Jado jo totesi, niin sittenkin kun tarkastellaan niitä erilaisia näkemyksiä, joita meillä on eurooppalaisen mallin suhteen, niin äh, joka tapauksessa meillä on tämä malli, vaikka olemmekin siitä ehkä eri mieltä. Olen vakuuttunut siitä, että asioita ei niinkään pitäisi hoitaa eri tavalla, vaan pikemminkin voitaisiin tarkastella sanamuotoja vielä, muokata niitä hieman myönteisempään sävyyn. Sisällössä ei sinänsä ole vikaa, Teidän tekstinne ei saa olla sellainen, että se antaa amerikkalaiselle sellaisen mielikuvan, että no eihän ne edes, eivät hän he edes halua tätä asiaa ja periaatteessa vastustetaan koko sopimusta. Tämä oli yleinen kommentti. Niin meidän kaikki tiedämme, että usein on emotionaalisia ja psykologisia syitä, jotka ovat taustaa, kun ihmiset kommentoivat tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten sisältöön. En käyttäisi enää tätä käsitystä ISDS. Katsoin, että sijoittajien suoja täytyy uudessa muodossaan saada toteutumaan. Ja se on erittäin tarpeellinen, koska olosuhteet muuttuvat. Ja parlamentin täytyy voida myötä vaikuttaa. Ja parlamentin täytyy voida sanoa, sanoa missä näemme mahdollisuudet, miten näemme mahdollisuudet hoidetaan tämän kuntoon. Iltapäivällä keskustelemme komission jäsenen kanssa. Ja meillä on silloin aikaa ja mahdollisuus muodostamaan näkemyksemme asiasta. Kenties Z plus voisi olla jonkinlainen malli, ja olemassa muitakin malleja sijoittajan suojan varmistamiseksi, mutta toistaiseksi mainittu muoto on asioiden sanon ei, mutta uudessa muodossaan periaatteessa olisin valmis tämän hyväksymään, mutta meidän täytyy konkreettisemmin paneutua tämän kysymykseen. Toiseksi palveluista toteaisin seuraavaa. Uskon, että täällä jo mainittiinkin palvelupuoli. En ole ollenkaan varma, että tässä pitäisi olla millään tavalla erilainen lähestymistapa palveluiden suhteen kuin SETA-sopimuksessa. Negatiivisia listoja voidaan ottaa käyttöön ja voidaan kertoa miksi. Ja voidaan keskustella myöskin siitä, miksi vuonna 2015 kantamme on se, mikä se on. Me tunnemme tilanteen, ja kyse on kehittävästä taloudesta. Ja mitä me oikeastaan haluamme on se, että suuntamme katseemme tulevaisuuteen. Ja keskipitkällä aikavälillä vasta hyötyä sopimuksesta tulee. Mutta se nopeus, jolla taroissa tapahtuu muutoksia ja teollisuudessa tapahtuu muutoksia, on huomattava. Meidän täytyy keskus, keskittyä tähän Esimerkiksi mm, Saksassa tilanne on se, että tilanne polkee paikalla ja meidän täytyy nyt suuntaa, suunta katseemme tulevaisuuteen. Ja mikäli listoja laaditaan, ei voida ottaa huomioon se, mikä on mahdollista 15-20 vuoden kuluttua. Emme voi ennakoida tulevaa 20 vuoden aikajänteellä. Seta on minun nähdäkseni juuri se esimerkki, jonka pohjalta voidaan toimia. Sitovia sääntöjä on peräänkuulutettu kestävän kehityksen varmistamiseksi. En ole nyt ihan varma, pitäisikö meidän pyrkiä tässä pakottamaan Yhdysvaltoja jollakin tavalla kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden ratifiointiin tämän osalta. Tärkeää on kuitenkin se, että meillä on mahdollisuus pitää kiinni siitä, mikä meillä on saavutettu, koska mikäli me haluamme, että meidän järjestelmämme saa kunnioitusta ja siitä pidetään kiinni, niin uskoakseni tämä toimii vastavuoroisesti. Ja sitten Yhdysvaltojen täytyy myöskin voida pitääkin omasta järjestelmästään, järjestelmästään ja meidän täytyy tulevaisuudessa sitten pohtia yhteensopivuutta ja jollakin tavalla saada tämä toteutumaan. Meidän ryhmämme pyrkii mahdollisuuksien mukaan esittämään tarkistuksia, jotka ovat johdonmukaisia, samansuuntaisia tarkistuksia. En nyt sano, että millään tavalla iloitsisin työstä, kun koko tästä sekametelisopasta pyritään tekemään jotakin johdonmukaista, mutta toivon ja uskon, että hyvä ratkaisu vielä löytyy. Kiitoksia sitten edustaja Begin. Äh, Kiitoksia vielä. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin hyvästä mietinnöstä. Niin kuin olin teille sanonutkin, arvostin suuresti rohkeuttani tämän ISDS-lausikkeen osalta. Näen, että painostusta tulee aika vahvasti niin, että tiettyjä kohtia muutettaisiin, mutta te pidätte pintanne, ettekä salli sitä, että mietintönnössä hyväksyttäisiin ISDS tai sitä edes puhuttaisi. Euroopan parlamenttina emme voi luopua ISDSstä puhumista, mutta näen, että tänäänkin keskustelu tästä kohdasta tulee olemaan erityisen vilkasta. Minulla on paljonkin kommentteja. ISDS on vain yksi tärkeistä asioista. Me emme voi sallia sitä, että me annamme valittun tahon lainsäädäntöoikeuden kansainväliselle yksityiselle elimelle, mikä myöskään voi menetä työpaikkoja 1,3 miljardin sopimuksen takia, niin kuin komissio sanoi, että emme voi luopua suvereenisuudestaan eh, tämän sopimuksen myötä koskien terveyttä ja ympäristön suojelua, emmekä myöskään voi sallia sitä, että sopimuksella vietäisiin pois elintarviketurvallisuutta laadukkaiden tarvikkeiden osalta, joita Euroopassa tuotamme. Monet huolenaiheista ovat mietinnössä mukana, herra Lange, ja tästä kiitän teitä. Haluaisin kuitenkin nähdä mustavalkoisella viittauksen varovaisuusperiaatteeseen, joka on hyvin keskeinen osa lainsäädäntötyötämme Euroopassa. Ja jos sopimukseen päästään, haluaisin myös että Yhdysvallat avaisivat täysin julkisten hankintojen markkinansa, koska meidän markkinamme ovat jo hyvin avoimia. Emmekä enää puhuisi näistä ammattipätevyyksien tunnustamisesta. Olisi myös hyvä, jos näkisimme, miten muiden valiokuntien lausunnot tässä huomioidaan. Lähes kaikki valiokunnat ovat antaneet kantansa ja laatineet lausunnon TTIPistä monissa valiokunnissa kunnissa on päästä sopimuksiin monimutkaisista asioista ja keskusteltu laajasti sektorikohtaisesta politiikasta. Olisi harmi, jos ei huomioitaisi kollegoiden työtä. Haluaisinkin kysyä, millä tavalla tulemme toimimaan eteenpäin Intavaliokunnassa koskien kollegoiden lausuntoja. Kiitoksia. Thanks a lot, Emma. Uh, thank you, Chairman and Rapporteur. Kiitos. Mitä tämä tämä TTIPiin tulee? Tärkeää, että mitään ei oteta pois keskusteluista ja olet mahdollistanut sen. Muistuttaisin kaikki, että tämän prosessin alussa, on alussa, sitä ajatellaan. tärkeintä, että tuotamme jotain positiivista, joka osoittaa, mikä meidän kunnianhimomme on joka ei ole täysin negatiivinen, että ihmiset eivät halua. Se on tänne ottamatta eteenpäin. On tärkeää, että me asetamme, että me haluamme istua neuvottelupöydässä, että meillä on kunnianhimoa. Ja haluamme käyttää tilanteen mahdollisimman hyvin kansalaisten kannalta. Ne, jotka ovat pöydässä haluavat istua, rahkaisen, että että he eivät tekisi liikaa tarkistuksia tähän mietintään, että Tollis on saanut, että me, me tarvitsemme kokonaisuuden, kautta näyttelytä eteenpäin myönteisesti. He eivätkä jännitä tässä vaiheessa auttaisi sitä. Siis pyritään eteenpäin, pyritään olemaan kunnianhimoisia. Että me sanomme mitä, mitä me haluamme, ei vaan sitä, mitä emme halua. I would echo the comments uh, from my colleagues um, on that respect, um, and let's hope that we can continue to work together. Tavamme jatkaa yhdessä, että voimme auttaa kansalaisia. Thanks a lot, Frau Keller. Kiitoksia sitten äh, edustaja Keller. Hort, um... Paljon. Kiitos mietinnöstä. Tartun kahteen pienen asiaan. Mutta äänestä sijoittajasuojasta. suojasta Uskon, että voisimme mennä pitämällä mietin mietintä. Kyllä sellaista, että siitä, että sitä ei tarvita. Sitä, mitä meidän pitäisi haluta. Kuten todettu, se on erittäin hankala tapa käsitellä konflikteja, konflikteja, jotka ovat olemassa, mutta se on hyvin virheellinen tapa. Luonnollinen vaihtoehto. Kansalliset tuomioistuimet, tavalliset tuomioistuimet, jotka ovat avoimia kaikille, myös investoijille. Minusta tuottaisi ei-toivottuja vaikutuksia, jos meillä oli erityistuomioistuimia sijoittajille. Meidän täytyy tukea luottaa paikallisiin oikeusjärjestelmiin. Ne ovat Yhdysvalloissa, kuten Euroopassa, hyvin kehittyneet. Sitä ei pidä epäillä. Joskus investoijat häviävät juttuinsa, mutta se on ihan normaalia. Rahoituspalveluista alleviivaisin myös sitä, että mietintö pyrkii yhdistämään rahoituspalveluiden markkinoille pääsykysymykseen säätelyn konvergenssiin korkeammalla tasolla olen samaa mieltä. Mutta me tiedämme, että myös Yhdysvalloissa korkeammat standardit ovat hyökkäyksiä hyökkäyksen kohteena ja tärkeää on, että mietinnössä tehdään selväksi, että emme hyväksy rajoja EU ja jäsenvaltioiden säätely suvereniteetille. Emmekä sitä pitäisi painottaa. tarvitsemme korkeampia standardeja, mutta täytyy myös varmistaa, että mahdollisuuksiamme sijoittajina jäsenvaltiossa tai täällä ei saa rajoittaa. se vaaditaan myös vaikutusarvioita säätelyyn liittyvässä lainsäädännössä, jota otettaisiin vaikutus kuluttaja- ja ympäristövaikutukset. Olen samaa mieltä. Meillä on tämä asetuksen vaikutusarviossa. Yksi asia on tietää huolenaiheet, mahdolliset vaikutukset. Tämä mitä informaatiolla tehdään, että tässä täytyy painottaa informaatio ei ole siellä ja kaikki voivat lukea, kun sillä ei tapahdu mitään. Meidän täytyy asettaa velvoite, että tätä informaatiota käytetään. Meidän täytyy harkita. Meillä on paljon somia vaikutusarvioita, mutta jos niitä ei oteta huomioon ja niin käytetään rakentavasti, näistä vaikutusarvioista ei ole paljon, niillä ei ole paljon vaikutusta. Ennenpäin haluat sanoa. Danke, Helmut. Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli tilaisuus puhua jo ensimmäisellä kierroksella pitkän ja hartaasti. Totesin vain, että haluaisin vahvistaa tämän mietinnön lähestymistavan olevan erittäin hyvä. Tämä oikeaan suuntaan. Tässä on pureuduttu keskeisiin kysymyksiin, miksi me haluamme TTIP-sopimuksen. Kenties kolme tai ehkä neljä seikkaa vielä keskustelun taustaksi. Juuri tällä hetkellä Euroopan parlamentin täytyy omaksua kantansa. Kyse on demokraattisesta harjoitteesta. Kollega Quistuto Rovol esitti kysymyksen, onko järkevää nyt ryhtyä poikkeamaan siitä ajatuksesta, että parlamentaarissa on yhteinen linja. Kyse myöskin julkisesta yleisestä keskustelusta ja kysymyksen asettelusta. Jo kuukausien ajan intensiivisesti on keskusteltu siitä, miten Euroopan parlamentin kanta saataisiin muodostettua ja kuinka kansalaisten luottamuspolitiikkaan saataisiin palautettua. Kyse on myöskin poliittisesta luottamuksesta, senkin kun on kyse kauppasopimuksista. Ja kyse on myöskin liiketoimintamahdollisuuksista, ja tällä sopimuksella on vaikutusta. Ensimmäisellä kierroksella totesin, että TTIP luo transatlanttiset markkinat, ja kysymys herää, mitä sääntelynormeja noudatetaan, millä säännöillä pelataan ja kuinka toimii toimivat toistaiseksi toteutetut sisämarkkinat siitä, kun vapaakauppa-alue syntyy. Ja mitä vaikutuksia pois Amerikasta tästä olemaan se, että luodaan yhteiset markkinat, niin näiden markkinoiden rakentaminen myöskin täytyy ottaa keskustelussa esiin. Kuinka tähän päästään? Jos puhutaan vielä iltapäivällä, mutta yksi huomio vielä. Haluammeko todellakin sitä, että yksityisoikeus pystyy, yksityisoikeuden kautta pystytään vaikuttamaan kaupallisiin kysymyksiin. 1900-luvun ajattelu, tarvitaanko sitä enää uudella vuosisadalla? Rova Reding otti myöskin kantaa, totesi, että meidän tarkastella, miltä tällainen kansainvälinen oikeusjärjestelmä näyttäisi. Me kuessa, mutta ei niin me niinkään, mutta parlamentissa katsomme, että tai olemme ehdottaneet sitä, että täysistunnossa suoritetaan vielä loppuäänestys, mutta sitä ennen pitäisi ISDS vielä perustavanlaatuisesti pohtia. Hyvin monia monenvälisiä kahdenvälisiä sopimuksia on, joihin ISDS vaikuttaisi. Ja tämä vaikuttaisi myöskin Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomiin Euroopan parlamentin valtaoikeuksiin niitä laskevalla tavalla. Yksityisoikeuden puolella ei pitäisi voida ratkaista tällaisia kiistatapauksia, vaan pikemminkin pitäisi olla jonkinlainen toinen tapa toimia. Konkreettisissa neuvottelussa SETAN ja TTIPin yhteydessä Katsomme, että tämän kansainvälinen rahoitusaloi kysymyksiä ratkaiseva tuomioistuin voisi toimia. Meidän täytyy pohtia sitä, että mikä tätä ei muuallakaan ole tarjottu, niin tarvitaanko tässä sitten ja SETAn yhteydessä. Tämä kysymys voidaan esittää. Kongressissa käydään aivan samantapaista kädenvääntöä. Ja kongressikin on hyvin kriittisesti suhtautunut ISTSn tarpeellisuuteen tai ollut epäilyn suhteen. En nyt halua toistaa sellaisia asioita, jotka voi lukea jo mustana valkoisella, mutta konsolidointiteksti, ehdotus ja siinä kohtaa oleva kohta, joka liittyy teleliikennealaan, on asia, jota siellä pohtia vielä uudelleen sen valossa, mitä tässä on mitä tästä tekstistä lukee, no, voi miettiä tämän tarpeellisuutta ja tietovirroista, kun on kyse. Uskon, että ilman tietosuojaa ei tämän tyyppistä sopimusta, tai me voi kantaa tässä sopimuksessa. Tarvitsemme selkeät säännöt tietosyönkin suhteen, joita voimme ottaa kantaa. Tuomioistuimen päätös voidaan ottaa tuossa, tässä huomioon ja nykyinen tietosuojadirektiivi. direktiivi Ja tässä voidaan viitata myöskin Alankomaiden kansalliseen tietosuojasääntelyyn. Sekin joutuisi vesitetyksi ja Saksassa on Saksan perustuslakituomioistuimenkin päätös, joka liittyy tietosuojaan. Joten tietosuojakysymykset ovat merkittäviä myöskin tulevassa yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Ja tämä asia täytyy selvittää ennalta tiedot ovat vähän niin kuin tavaraa. Niilläkin voidaan käydä kauppaa. Kyse on audiovisuaalisesta alasta, kulttuurialasta ja niin poispäin. Ja mikäli nyt mennään sellaisen suuntaan kuin nyt on kaavailtu, niin katson, että olisi hyvä, että meillä olisi vielä tilaisuus käydä vielä tällä laimittainen keskustelu. Uskon, että muutkin valiokunnat käyvät keskustella poimat esiin erinäisiä seikkoja, jotka liittyvät Euroopan parlamentin demokraattiseen toimintakykyyn. Me emme istu neuvottelupöydässä, mutta meidän täytyy nyt voida vaikuttaa siihen suuntaan, mihin neuvotteluita viedään. Herzlichen Dank und Frau Kiitoksia sitten äh, edustaja Sarantsala. Thank you, Chair. Uh, I'd like to welcome your... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Mielestäni se on yleisesti ottaen myönteinen ja tasapainoinen, mutta luulen, että sitä voitaisiin vieläkin vahvistaa. Olen yhtä mieltä siitä, mitä jotkut aikaisemmat puhujat tässä sanoivat, ja esimerkiksi Emma Minulle tärkeintä on se, minkälaisen viestin haluamme lähettää. Minun mielestäni viesti pitäisi olla se, että tuemme näitä neuvotteluja ja haluamme vain korostaa, mitkä ovat meidän offensiiviset ja defensiiviset intressit näissä neuvotteluissa. Tässä mielessä minun olisi vaikea hyväksyä tämän johdantosan kappale E, koska uskon, että e- TTIP on väline, jolla voidaan auttaa sisämarkkinoita kehittymään vielä pidemmälle. Tietenkään TTIPillä ei ratkaista kaikkia meidän ongelmiamme, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että E-johdantosan kappaleen sävy ei ole aivan asiallinen. Kuten tiedätte, olen IMKO-valiokunnan valmistelija. Laadin siellä lausuntoa. Voisin lyhyesti tuoda esille kolme tärkeää kohtaa IMKON näkökulmasta. Ensinnäkin palvelusektorista. Sehän vastaa yli kolmasosaa koko usa kaupasta meidän on ollut otettu, on vahvistettava mietinnössä olevaa tämän alan tekstiä. En ole yhtä mieltä tästä nykyisestä sanamuodosta, joka koskee negatiivista luetteloa. Minun mielestäni päinvastoin meidän olisi tuettava eh, komission lähestymistapaa, eh, kuten Kanadan eh, sopimuksen kanssa tehtiin, eli että otetaan käyttöön positiivinen luettelo. Sitten julkisista hankinnoista Tämä on yksi aivan keskeisimmistä elementeistä näissä neuvotteluissa ja neuvottelijoiden on tehtävä kaikkensa, mikä niiden toimivaltaan vain kuuluu, kuuluu niin, että voidaan mahdollistaa tasavertainen pääsy julkisten hankintojen markkinoille sekä liittovaltion että osavaltion tasoilla. Toivon, että IMCO-lausunnon sanamuodon voitte ottaa tässä huomioon. Sitten standardit ja sääntelyyhteistyö. Minulle nämä kaksi asiaa ovat aivan näiden, ytim, näiden neuvottelujen ytimessä. Jos meillä voisi olla yhteistyöstandardit tai ainakin voisimme tehdä yhteistyötä ennen kuin vahvistamme standardeja, niin voitaisiin poistaa suurin osa tulien ulkopuolista esteistä EUn ja USAn välillä. Tämähän on yksi suurimmista esteistä erityisesti pk-yrityksille. Sääntelyn lähentyminen pitäisi olla aivan keskeinen pilari kaikissa sopimuksissa. Lopuksi vielä, hyvä puheenjohtaja, henkilökohtainen kommentti ISDS-säännöksistä. Olen yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Reding sanoi tätä koskien. Minun mielestäni nykyinen sanamuoto on ehkä pahin vaihtoehto, jos emme käytä T-tippiä välineenä, jolla voitaisiin uudistaa ISDS, niin – niin sitten meille jää nämä tuhat välistä äh, sopimusta, jossa ISDS on mukana. Eikä siihen voida puuttua. ISDS ja yritykset tarvitsevat, koska se ei, ei voida näitä kansainvälisiä äh, juttuja viedä Yhdysvaltojen tai jäsenvaltioiden tuomioistuimiin. Kannattaisin pysyvää ISDS-tuomioistuinta tätä kannattaisi käsitellä, mutta ennen kuin tällainen on olemassa, tarvitsemme jonkun tyyppisen mekanismin. Tämän tekstin sisällä meidän pitäisi avoimesti pohtia, minkä tyyppisiä ISDS-uudistuksia tarvittaisiin, että tätä välimiesmenettelyä voitaisiin uudistaa ja sopeuttaa. Ja, ja näin voitaisiin myös ottaa huomioon sen, mitä tänään iltapäivällä kuulemme komission ja Malmströmiltä. Silva. Kiitoksia viimeisenä edustaja Silva, sitten komissio ja sitten minä voin vielä kommentoida. Edustaja Silva. Obrigado. Obrigado. President. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minä uskon, että minä haluaisin myös sanoa, että teidän mietintänne on myönteinen, tasapainoinen. Minusta tässä neuvotteluvaiheessa tarvitaan parlamentin mietintöä. No, siinä on selkeä viesti neuvotteluiden jatkoa ajatellen. Kahteen asiaan haluaisin palata. Asiat, jotka voisivat täydentää mietintöä. Ensiksi liikkuvuus. Ammatillinen liikkuvuus. sitten investoijat myös. Täytyy ihan käytännön tasolla ajatella kauppajärjestelmiä. Sitten on ammatten pätevyyden vastavuoroinen hyväksyntä, joka voitaisiin tässä vaiheessa mainita. Ja on tärkeää, että EU ilmaisee toiveensa saman aikaan kuin Yhdysvallat. Sieltä suojasta me tulemme kuulemaan komission edustajaa iltapäivällä. Mä tain määrän kommenttiin, kun te sanoitte, että ymmärrän, että miksi täällä on kattava luku investointojen sojasta. Mutta meillä on kysymyksiä, jotka ovat relevantteja, jotka liittyvät tähän arbitraasin sovittelujärjestelmään. Puhun investointisuojan pohjimmaisesta periaatteesta. Jos me haluamme suojella kansallisen oikeuden kautta, riippumatta siitä, onko arbitraasijärjestelmä vai käyttääkö paikallisia toimistomia. Jos me haluamme esimerkiksi välttää epäsuoraan omaisuuden takavarikkoinen ongelma, meidän täytyy se tehdä, käytetäänpä arbitraasia tai kansallisia tuomioistuimia. Jos tässä on joku teemoja, jotka me olemme jättäneet arbitraasin sovittelujärjestelmän yhteyteen, mutta jotka eivät koske varsinaisesti välimiesoikeutta sinänsä, vaan investoi ja suojaa kokonaisuudessaan. Ja siksi meillä täytyisi olla selkeä poliittinen viesti riippumatta siitä keinosta, millä tavalla tämän välimies tuomioistuin järjestelmä kysymyksen ratkaisemme. Kiitoksia sitten Ignacio. 15 minuuttia. Uh, no, thank you very much. Uh, I will be... Kiitoksia. Puhun aivan lyhyesti vain. Uskon, että keskustelu on ollut oikein hyvä. Olen kuunnellut huolella ja tulen varmistamaan se, että jotkut seikat, jotka täällä kuulin, menivät myöskin komission jäsen Malmströmin kuuleviin korviin. Hän on täällä iltapäivällä paikalla. En niin nyt haluaisi kommentoida tätä itse sisältää, koska komission edustaja voi itse esittää näkemyksensä ja osallistua keskusteluun iltapäivällä, joten rajoittuisin vain nyt muutamaan kommenttiin. On selkeästi selvää, että kyse nyt tämän tärkeästä päätöslauselmasta. Tämä tulee erittäin tärkeässä vaiheessa myöskin neuvotteluita silmällä pitäen. Poliittinen konteksti Yhdysvalloissa on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Edellisellä kerralla, kun keskustelimme jonkinlaista optimismia oli sen osalta, että kauppaneuvottelussa päästäisiin nopeasti eteenpäin, mutta kaikki signaalit, joita nyt on kuultu, viittavat siihen, että prosessista tulee monimutkaisempi. Toivomme kuitenkin, että ennen kesätaukoa vielä voidaan saada hyväksyttyä jotakin asioita huhti-toukokuussa. Usein sitten ei keskustelu, niin tämä täytyy ottaa huomioon poliittisessa kontekst, kon, tämä poliittinen konteksti täytyy ottaa huomioon. Lukuisat puhuivat täällä siitä, että olisi mitään järkeä siinä, että parlamentti nyt esittäisi uusia vaatimuksia tai vetäisi jotakin rajoja johonkin tiettyyn kohteen nyt tässä vaiheessa vielä. Joitakin Jostakin periaatteesta halutaan pitää kiinni. Yksi tärkeä periaate, joka nähdäkseni aina on tehty selväksi näissä neuvotteluissa heti alusta pitäen. Yksi tällä on se, että mitä mitä me teemme tämän sopimuksen yhteydessä ei millään tavalla tule johtavaan siihen, että kansallisten suoja Euroopassa millään tavalla laskisi. Suojan tasoa eivät halua myöskään Amerikan edustajat laskea omalla tahollaan on täysin selkeää, että emme neuvottele julkisten palveluiden avaamisesta. Me haluamme pitää auki mahdollisuuden, että julkisista sektoreistakin palveluista voidaan pitää kiinni, vaikka ne onkin yksityistetty. yksityistetty. Tämä todennäköisesti tulee olemaan myöskin Yhdysvaltain kanta. Nyt äh, kun sääntelyä laaditaan Tämäkin elementti täytyy ottaa huomioon. Osin myöskin lyhyesti kommentoida positiivisia listoja ja negatiivisia listoja. Meillä on kolme mahdollista mallia. Katsissa meillä on positiivinen lista, setassa negatiivinen lista, piisassa hybridilista. Siinä on mahdollisuus ottaa käyttöön positiivinen tai negatiivinen lista loppujen lopuksi. Tämä tärkein kysymys TTIPin yhteydessä todennäköistä on, että tässä on kohtalainen lähestymistapa niin kuin TISA-sopimuksessa tällainen hybridivaihtoehto. Huolimatta siitä, mikä lähestymistapa on, niin juuri nämä periaatteet, jotka liittyvät julkisiin palveluihin, ovat täysin suojattuja. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, joka täytyy ottaa huomioon. Ja vielä lopuksi lukuisat teistä mainitsivat, että se, että Euroopan unionilla on offensiivisia intressejä, tai täytyy pitääkin kiinnittää neuvottelussa offensiiviset intressit, kenties voidaan ilmaista hyvinkin voimakkain sanakäänteen, tällä viitottu esimerkiksi maatalouteen. Ja maatalousneuvottelussa on tärkeää tarkastella tullin ulkopuolisia esteitä pääsyssä Amerikan markkinoille. Ja SPS kasvinsuojelu asia on defensiivinen tässä on puolustuskannalla. Meillä on omia intressejä myös Tartanpitäkin neuvotteluissa. Palvelut ovat erittäin tärkeä asia ja palveluikin puolella Me voidaan painottaa tavoitetut teleliikennealaan niin ikään liikkuvuuteen ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ovat julkiset hankinnat. Ne ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa neuvottelussa ja selkeä viesti parlamentista olisi erittäin tervetullut tämän suhteen. Pitäydyn nyt tähän, en sano enempää. Asiat, jotka liittyvät investointiin, investoijien kiistatapauksiin, niin komissaari Malmström on valmis keskustelemaan tästä teidän kanssa iltapäivänä. En nyt halua millään tavalla tuota keskustelua nyt ennakoida. Kiitoksia paljon Ignacio. Salinette, että nyt lopuksi keskustelussa vielä poimin esiin jotakin seikkoja. Ensinnäkin jotakin yksityiskohtaisia kysymyksiä ja sitten muutama kommentti, jotka liittyvät strategian. Ensinnäkin ISDS-problematiikka. Jälleen kerran Minun kantani on seuraava. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy tehdä ero sijoittajan suojan ja sen välineen välille, jolla tähän pyritään. Seitsemän sopimus investoijien suojista, että me tarvitsemme investointien suojaa ja tasavertaisen kohtelun periaatteen silloin, kun on kyse ulkomaalaisista ja kotimaisista sijoitteista, niin tämä on asia, jonka pitää viedä asioita myönteisemmän suuntaan, ei kielteisempään suuntaan. Ja tämä täytyy olla kiistaton asia. Mä tuon sitä asianmukaisen kuntoon ja herra Silva jo totesi määritelmistä, kuinka suhtaudumme suojaan. Me voimme vielä tähän paneutua. Ja toinen kysymys, mikä väline on sitten oikein, mikä voidaan pistää käytäntöön? En ole väittänyt, että mikään väline olisi yksi ja ainoa vaihtoehto. Meidän täytyy katsoa tapauskohtaisesti ja sitten tehdä asianmukaiset päätökset ja pistää ne täytäntöön. Meillä on erinäisiä investointisopimuksia, niissä on erilaisia ratkaisuja otettu käyttöön. Ja kun tarkastellaan Yhdysvaltain tilannetta, voidaan havaita, että ongelman asettelu, silloin kun on kyse syrjinnästä ja tähän liittyy myöskin joitakin määritelmiä, tai voitaisiin että tässä määritelmän mukaan. Yhdysvallissakin keskustella käydään. Saksassa on 131 investointisuojasopimusta sopimusta vuonna esimerkiksi Pakistanin kanssa tilanne on se, että että voidaan valtioiden välillä ottaa kiistoratkaisu käyttöön, mutta Saksan liiton tasavallassa ei ole sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Mikäli suuri ongelma olisi tästä syntynyt, olen varma, että Saksan teollisuus olisi sanonut, että me tarvitsemme hyvin nopeasti tällaisen, mutta toistaiseksi tällaisia suuria ongelmia ei ole ollut. Toisaalta Euroopassa on yksi maa, Jolloin prosentuaalisesti katsottuna suurimmat amerikkalaiset investoinnit suhteessa BKT ja asukasmäärään. Ja tuollakaan maalla ei ole ISTS-tyyppistä sopimusta Yhdysvaltain kanssa, nimittäin Irlannilla. Joten on selvää, että investointisuoja voidaan varmistaa ilman tätä välinettäkin, ilman tätä ISTS-säkin tämä voidaan varmistaa. Siksi tässä tapauksessa Tämä ei ole vääjäämätön oikea vaihtoehto. Rova Reding on oikeassa. Saattaa ottaa hyvistäkin syystä, voimme sanoa jossakin vaiheessa, että me tarvitsemme investointisuojan välineen. Ja keskustelu on sikäli jatkoa ajatukselle luoda tällainen kansallinen tuomioistuin sijoittajasuojan varten. Tämä on järkevä yksi keskusteluväylä. Mikäli olisi jonkinlainen erotuomari, niin no, toistaiseksi katkoleita on puhuttu sovitteluelimistä, mutta ei sovittelutuomioistuimisesta, joissa on tuomareita, jotka eivät tarkasta asioita pelkästään kohta, tapauskohtaisesti, vaan joilla on selkeä koodeksi. Tämäkin keskustelu täytyy ottaa huomioon tätä problematiikkaa, kun käsitellään herra Gabriel ja Andrea – totesi Rova Redingin tavoin, että ne täytyy pohtia, kuinka tällainen vanhanaikainen ISDS voidaan heittää historian romukoppaa, niin kuin eräs edustaja totesi, ja kuinka voidaan luoda riippumainen, riippumaton toimija tai väline, joka kautta nämä ongelmat voidaan ratkaista. Herra Fjellner sitten Kun kes- neuvotellaan investoinneista ja investointisuojasta, niin SETA-sopimuksenkin yhteydessä on tietysti selkeitä sääntöjä, ja vo- joihin voidaan tarttua vasta, kun investointi on jo tehty. Ja se tässä soveltamisala on jo tarkasti rajattu, jotta voidaan välttyä väärinkäytöksiltä Uskon, että periaatteena periaatteessa tämä saman, saman täytyy toteuttaa myöskin TTIPin yhteydessä. Samassa muodossa kuin SETassa. Todennäköisesti tämä tulee olemaan myöskin TTIPissä. Sitten palveluista. Mitä Ignacio juuri totesi, tässäkin meidän täytyy tarkalleen varmistaa meidän intressimme järkevällä tavalla ja katsoa, kuinka tämä voidaan toteuttaa. dogmaattisesti voidaan sanoa, että nyt on täytyy valita yksi järjestelmä tai toinen. Mutta tämä ei ole niin tärkeää, vaan tärkeämpää on se, että tarkastellaan tarkoitusperiä, mihin pyritään silloin, kun on kyse esimerkiksi yleishyödyllisistä palveluista. Ne voidaan järjestää ilman, että valtio on tukemassa näiden palveluiden tarjontaa. Se, että palvelut ovat suojattuja, eikä ne joudu markkinoiden avautumisen uhreiksi, tai niitä se, eikä niitä pidä asettaa kyseenalaiseksi valtioiden välisessä neuvottelussa tämä yleisöllisistä palveluista. Ja toiseksi, miksi tartuin vielä tähän positiiviseen listaan, niin kyse on myös uusista palveluista, ne täytyy ottaa huomioon. Toistaiseksi, ja tämä on aivan legitiimiä, Euroopan kanta tai komission kanta on ollut se, että että määritellään vain ja ainoastaan se, ja määritellään pelkästään se, joka on tunnettua. Pelkästään tunnetut asiat voidaan luetteloida, mutta kun on kyse uusista neuvot- palveluista, niin sitä täytyy uudelleen neuvotella. Ja nähdäksi tämä periaate täytyy varmistaa, koska minä en ole valmis tai siis en minä kiistä, että palveluita kehittyy ja markkinoita avautuu markkinoiden arva, avautumisen myötä – syntyy uusia palveluita, niin minun nähdäkseni tällainen täytyy aina varmistaa ja täytyy varmistaa, että uudet palvelut myöskin otetaan aina uuden keskustelun kohteeksi. Ja siksi olen tehnyt ehdotukseni juuri tähän suuntaan. Teleliikennealasta ja IT-alasta Rov Reding, olisin erittäin iloinen, mikäli lisätäsmennyksen voitaisiin tehdä, koska vasta eilen Hannoverin Seipite-messuilla erittäin intensiivisesti keskustelen alan edustajien kanssa. Puhuin muun muassa teleliikennealan yritysten markkinoille pääsystä Yhdysvaltojen puolella. Tätä ei ole säännelty Yhdysvalloissa ja siellä esiintyy syrjintää ja meidän täytyy vahvemmin ilmaista tässä oma offensiivinen intressimme. Yhteisten standardien tunnustaminen tai kehittäminen tälläkin saralla pitää syrjintä estää. Tässä tarvitaan lisäkehitystä ja edistystä, ja kun on kyse sähköistä kaupasta ja kuluttajan suojasta, meidän täytyy järkevällä tavalla tämäkin muotoilla. Ja tietystikin tässä erää myöskin tietosuojakysymys, joka täytyy ottaa huomioon. Ja tässä suhteessa olen aivan samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että me nopeasti tarvitsemme tietosuojaperusasetuksen kuntoon. Meillä täytyy olla selkeä kanta, jonka pohjalta sitten meidän suojan tasomme tai oikeudet omiin tietoihin voidaan varmistaa kaikkien oikeudet täytyy varmistaa. Eilen Sebit-messuilla keskustelin ihmisten kanssa ja totesin, että kyse on asetuksesta, joka samalla tavalla pätisi kaikissa EUn jäsenvaltioissa niin, että tilanne ei olisi sama kuin nyt. Nythän yritykset voivat käyttää hyväkseen eri maiden erilaista tietosuojatasoa. Esimerkiksi Saksassa jopa eri osavaltioissa on erilaisia säännöksiä, joita voidaan käyttää hyväksi. Hyvät kollegat, tämä oli erittäin myöskin amerikkalaiset palveluntarjoajat ja ohjelmistojen myyjät ovat kiinnostuneita siitä, että syntyisi yhtenäinen eurooppalainen tietosuojataso. Tämä on myöskin amerikkalaisten intresseissä. Kolmas seikka. Työntekijöiden oikeudet. Tässä suhteessa olen sitä mieltä, että mikäli meillä on avointa kilpailua kauppasopimuksen myötä, kilpailun täytyy olla oikeudenmukaista. Koska tietystikin, kun kaupan esteitä poistetaan, silloin kilpailu kilpailusta tulee tiukempaa ja silloin meidän täytyy kilpailla tuotteiden ja palveluiden laadulla ja myöskin tuotteiden tehokkuudella ja palvelun tehokkuudella, eikä niin, että ryhtään ympäristö polkumyyntiin tai sosiaaliseen polkumyyntiin Työntekijöiden oikeudet ja ympäristön normit ovat tässä keskeisessä asemassa. Meidän täytyy tässä suhteessa varmistaa niin, että epäreiluja kilpailuetuja ei synny. Pelikenttä on tasainen. Tästä meidän täytyy vielä keskustella. Anteeksi, mitä? Excuse me, <laughs> president. Anteeksi, puheenjohtaja. Sisämarkkinoilla Suomen, Sisilian ja Portugalin välillä ja Latvian välillä on jo nyt erilaisia normeja, joten mi, mi, mihin te nyt oikein pyritte? Ja hyväksyvätkö kaikki sisämarkkinat? Hyväksymmekö sen, että eri ja valtiossa on edelleen suojan taso, vai olemmeko nyt ihan tyytyväisiä tähän nykytilanteeseen? Häh? Orva Kvistolta on aivan selvää, että työoikeus Luxemburgin työoikeusnormeja ei siirretä Amerikkaan. Meillä on erilaisia normeilla, normeja eri osapuolten suunnalla, niin kuin muissakin sopimuksissa. Ja sitten paitsi muidenkin kauppakumppelien kanssa on erilaisia normeja. Tai sitten perusnormien mukaan ottamista on kyllä perustavanlaatuisella tavalla vaadittu peräänkuulutettu. Anteeksi, mitä? Gut. Naja, das ist Kyllä tämä on herkkä aihe. Kyllä, kyllä. Tietystikin meillä on erilaisia esimerkkejä, joissa on ollut kyse kilpailueduista, jotka ovat juuri tällä tavalla syntyneet. Erityisesti kun tarkastellaan eurooppalaisia yrityksiä, jotka Euroopassa tekevät työehtosopimuksia, neuvottelevat työmarkkinaosapuolten kesken ja sitten sijoittautuvat Yhdysvaltain eteläosiin. Ja siinä voivat toimia vapaasti ilman, että AY-liike millään tavalla puuttuneen toimii, niin tällaisiakin ilmiöitä on. Järkevä sääntelyalan yhteistyö myöskin otettiin esiin. Nähdäkseni ne mallit, joita tässä suhteessa on kehitetty, esimerkiksi se UNECEn e työryhmä 29, YK on Euroopan talouskomission työryhmä 29, on pohtinut yhteisiä mahdollisia standardeja jotka sitten ovat parlamentin hyväksyttävissä. Tämä on yksi malli, jota tässä suhteessa voitaisiin pyrkiä kehittämään. Mä täytyy katsoa, kuinka neuvotteluteksti muotoutuu komission puolella ja kuinka se voidaan meidän kannaltamme katsottuna muotoilla selkeämmäksi. Rahoituspalvelutkin mainittiin. Tässä on selkeästi offensiivinen intressi meidän puolellamme. G20 maiden yhteydessä voidaan pyrkiä vakauttamaan rahoitusmarkkinoita ja saada aika, saman aikaan sääntelyä. Kaiken kaikkiaan kyse on jostakin yksittäisistä kysymyksistä, mutta muuten on myös samoin, saman suuntaan. Haluamme olla offensiivisia, pitää kiinni eurooppalaisista kannoistamme ja muodostaa eurooppalaisen näkemyksen. Juuri tähän minä olen pyrkinyt tekstiluonnoksessani toimimaan. Olen vakasti sitä mieltä, että yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden kannalta meidän täytyy, juuri tässä vaiheessa meidän täytyy tarkastella tätä vientimalliamme ja sitten myöskin Yhdysvaltain kanssa keskusteluissa – tuoda esiin kantamme. Neuvotteluhalukkuus ei ole kovinkaan paljon sillä puolellakaan kehittynyt, ja Ignacio viittasi juuri siihen, että tämä fast track, nopeutettu menettely Yhdysvaltain puolella, on saanut hyvinkin ristiriitaisen vastaanoton. Meidän täytyy itse tehdä selväksi, missä suhteessa ja miten me haluamme viedä eteenpäin tätä kauppasopimuskeskustelua. Siksi katson, että on legitiimiä, nyt kun puolitoista vuotta on keskusteltu, se, että parlamentti tarkastelee tilannetta, laatii jonkinlaisen väliarvion ja uusin kirkkain mielin ryhtyy tähän työhön uudelleen eurooppalaista etua silmällä pitäen, kansallista etua silmällä pitäen. Ja tietystikin mahdollisuuksien mukaan meidän täytyy toimia johdonmukaisesti yhtenä rintamana parlamentissa. Meidän täytyy pyrkiä välttämään siltä, että loppujen lopuksi parlamentissa on äänestys, jossa on valtaisa määrä tarkistuksia. Pikemminkin täytyy pyrkiä yhteisen linjan yhteisen linjan muokkaamisen niin, että yhteinen eurooppalainen ulottuvuus ja meidän arvoasetelmamme ja meidän normimme ovat päällimmäisenä. Tietystikin tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy huolella tarkastella teidän tar- tekeminen tarkistuksianne ja pyrkiä kompromissitarkistuksiin inten- intensiivisellä työllä. Mutta myöskin lausuntoa laativien valiokuntien kannalta täytyy saada huomioitua. 14 valiokuntaa antaa lausuntonsa. Parlamentin historiassa ei tällaista ennen ole nähty. Ja tietystikin nämä lausunnot täytyy ottaa huomioon, koska kullakin valiokunnalla on omaa asiantuntemustaan, oma ydinosaamisalueensa, jonka myötä eri valiokuntien näkemystä voidaan ottaa huomioon. Tarkistusten jättöaika tässä siis meillä on vielä toinen keskustelun jättöaikaa. 26. maaliskuuta kello 12 viimeistään täytyy tarkistukset jättää. Ja sitten tältä pohjalta sitten jatketaan työtä. Ja toivottavasti saamme johdonmukaisen, mielekkään, järkevän tekstin sitten tämän pohjalta aikaan. Kuudes toukokuuta valiokunta äänestää asiasta ja täysistuntoon tämä tulee todennäköisesti 18-21. toukokuuta täysistuntoviikolle. Kiitoksia kaikille heidän vuoropuheluista, heidän vuorovaikutuksesta ja kommenteistaan. Ja nyt äh, sitten jään odottelemaan jatkokeskustelua. Koordinaattorin kokous alkaa 11.30.